Uh, uh, hello, dear friends. No niin, hyvät ystävät. Uh, haluaisin taas teidät nyt sitten osa tervetulleeksi tähän kokousrupeaman viimeiseen osioon. Tästä hetkestä kello 18 kuu kello 18. Eli lähdemme mm, mm esityslistan kohdasta 14 suurteholaskennan eurooppalainen yhteisyritys. Yritys. Sigmundas Bolchitis on esittelijänä siinä meillä. Haluaisin muistuttaa heti, että että äh, komission ehdotus äh, neuvoston ehdotukseksi suurteholla laskennan verkollisesta yhteys, yhteisyrityksestä julkaistiin 11. Äh, päivä tammikuuta tänä vuonna. Ja meidän pitää tästä laatia tällainen selonteko neuvottelujen etenemisestä. Se on normaali käytäntö tästä nyt sitten mietintö luonnosta esittelee Kolka Paltsitis. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, on hienoa saada esitellä mietintö, joka koskee tätä tärkeää esitystä. Suurteholaskentaa se on tärkeä osa kilpailua Elämme tietopohjaisessa maailmassa ja se kyky, jolla voimme käsitellä suuria tietomääriä, on yksi väline monilla elämän aloillamme. Eurooppa on jäämässä näissä tiedonkäsittelyoperaatioissa kilpailukyvyllisesti jälkeen me olemme aikaisemmin kuuluneet kymmenen parhaimman joukkoon suurteholaskennassa, mutta näin ei enää ole. Vain neljä maailman tehokkaimmista koneista 20 joukossa kuuluu meille. EUn tehokkain tietokone on Italiassa. Se on maailman neljänneksi toista tehokkain kone ja 12 kertaa hitaampi kuin nopein kone Kiinassa. Yhdysvallat ovat tällä alalla johtavassa asemassa sitten Kiina, Sveitsi ja Japani. Ja tietokoneemme ovat myös riippuvaisia Euroopan ulkopuolisesta teknologiasta ja tämä asettaa meidät huonoon asemaan – Se, että olemme jälkijunassa tällä alalla, vaikuttaa kilpailuasemaamme maailmanlaajuisesti. Investointimme eivät riitä tällä alalla ja tämä taas vaikuttaa kielteisesti talouksiimme. Tieteentekijöidemme ja teollisuuden alojemme täytyy käyttää sellaisia datainfrastruktuureja, jotka ovat EUn ulkopuolella, ja tämä taas aiheuttaa tietoturvaongelmia ja vaaroja. Me annamme tietojamme kolmansille maille, maille joissa ei ole minkäänlaista tietosuojaturvaa. Ja kun tietoja vuodetaan, menetetään myös tieto tietotaitoa, ja tämä taas saattaa olla erittäin haitallista kilpailullemme. Ja jos ette tunne tätä aihetta hyvin, niin ensin ehkä näyttää, että suurteholaskennan ymmärtäminen on hankalaa ja siihen liittyvien tarpeiden ymmärtäminen on hankalaa. Kun katsotaan eri aloja, uusia lääkkeitä, luonnonkatastrofien hallintaa, innovaatioita, diagnostiikkaa, täsmähoitoa, älykäs liikenne, älykkäät kaupungit, kaikki nämä ovat riippuvaisia kuitenkin suurteholaskennasta. Siinä, että tietty lääke saadaan markkinoille, me, saattaa mennä vuosikausia ja tältä teknologiaa käyttämällä tätä aikaa voidaan kaventaa huomattavasti on myös paljon muitakin esimerkkejä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän on nyt lähdettävä tällä alalla kiireellisesti toimiin. Ja siksi komission ehdotus Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta ja näistä toimista Euroopan tasolla tulee todella tarpeeseen. On ymmärrettävä, että näihin infrastruktuureihin on investoitava valtavia summia mikään jäsenvaltio ei pysty tällaisia investointeja tekemään yksin, vaan tällainen yhteisyritys on ihanteellinen tapa toimia. Yritys hoitaisi kahta asiaa. Ensinnäkin se hankkisi supertietokoneita ja katsoisi ja investoisi tutkimukseen tällä alalla. Ja vuoteen 2020 asti järjestetään tarjouskilpailuita tietokoneista. Ja näin saadaan todella tehokkaita supertietokoneita. Vuoteen 2021-2022 mennessä tarkoituksena on päästä teknologiassa sille tasolle, että tietokone pystyisi tekemään entistä tehokkaampia laskelmia. Tässä mukana olisi 14 hanketta ja Sveitsi liitännöisjäsenenä, mutta hanke on avoinna kaikille jäsenvaltioille ja muillekin kiinnostuneille kolmansille osapuolille rahoituksesta seuraavaa. 50 prosenttia tulisi EUn budjetista ja loput 50 prosenttia sitten osallistujamaiden budjeteista. EUn rahoitus tulisi verkkojen Eurooppa-hankkeesta ja Horisontti 2020 budjetista. Yhteisyritys ei näin tarvitse tuoretta rahoitusta muista EU-ohjelmista, vaan tämä on korvamerkitty vuoden 20 budjetista ja näistä juuri mainitsemistani ohjelmista. Jäsenvaltioiden rahoitusosuutta ei asetuksessa mainita, vaan yhteisyrityksen hallintoneuvosto tekee tähän liittyvän <clears throat> päätöksen. Ja vielä viimeinen asia, johon haluaisin teidän kiinnittävän huomiota, on infrastruktuurin pääsy ja tietosuoja. Tietosuojaa säännellään olemassa olevan lainsäädännön kautta. Ja kaikkien maiden on näitä sääntöjä noudatettava. Ja kun katsotaan pääsyä, 50 prosenttia antaa kaikille kiinnostuville, kiinnostuneille maille, olivatpa ne mukana yhteisyrityksessä tai eivät. Horisontti 2020 ohjelma ja verkkojen Eurooppa välinen säännöt pätevät. Loput 50 prosenttia jaetaan sitten osallistujamaiden kesken. Toivottavasti kollegat voivat tukea minua tässä anteeksi yritin tiivistyttää tätä keskustelua. On, täällä onneksi on kaikki varjoistelijat tällä kertaa paikalla hämmästyttävä sinä. Sitten, sitten EPPn puolesta Ramoni, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle erinomaisesta työstä, hyvästä asian valmistelusta. Viime vuonna Euroopan parlamentti totesi, että puuttuu uh, nopeus nopeata laskentakapasiteettia, mutta nyt me etenemme asiassa hyvin, joka on hyvin tärkeää Euroopan HPC-strategialle ennen kaikkea organisoimalla HPC-yhteisön niin, että pyritään saman aikaan johtajuus tällä alueella käyttäen laintain tieteellisten tahojen mahdollisuuksia käyttää näitä suurteho-tietokoneita. Meidän täytyy todeta, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta sanakaan muutoksia digitaalisessa toiminnassa, jolle ei oteta käyttöön suurteholaskennan verkostoa. Euroopan aloitte on nyt osa tutkimusrakennetta, joka jo yhdistää toisinsa 50 miljoonaa tutkijaa. Kumppanuus suurteholaskennan osalta – antaa tutkijoille mahdollisuuden käyttää suurtietokoneita. Euroopan teknologiafoorumi osalta myöskin tämä on sama tilanne. Minä toivon, että tämä aloite tulee saamaan aikaan investointia, niitä saadaan aikaan suurteja tietokoneita ja suurteholaskennan infrastruktuuria. Kysymys on yhteisestä toimesta, joka edellyttää sellaisia järjestelmiä, jotka pystyvät tukemaan kehitystä ja tällaisten järjestelmien kehitystä, jotka perustuvat uuteen teknologian vuosien 2020-2023 mennessä. Euroopan parlamentin tulisi tukea komission ponnisteluja yhdessä Euroopan teollisuuden ja tutkijoiden ja akateemisten tahojen kanssa niin, että voidaan saada aikaan Euro HPC yhdessä niin, että saadaan aikaan suurteholaskennan osalta toimia ja että vahvistetaan yhteisön luomista tietojen pohjalta, jotta voidaan saada aikaan tietopohjaisen talouden edistymistä Euroopassa. Kaikki on uskoakseni valmista ja uskon, että lopuksi rohkaisisin useampia jäsenvaltioita, mainitsitte 13, 14, mukaan ottaa minun maani Puola, että ne liittyisivät tähän, tähän yhteiseen toimiin, joka tähtää suurteholaskennan kehittämiseen, joka on perusta eh, nimenomaan tutkimuksen ja kehityksen ohjelmille, tapahtuu sitten kansallisten toimien pohjalta. Next speaker. Kiitos tästä. Sitten ECRstä eh, e Rasanovski. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä yhdyn niihin, jotka ovat esittelijä kiittäneet erinomaisesta työpaperista, josta löydään, saadaan hyvää pohja jatkokeskustelulle. Ylipäätänsä tässä edistetään kyberturvallisuutta ja tietoturvallisuutta. Haluaisin äh, vielä tätä yhtä toista hyvää ideaa äh, äh, kannattaa, eli että perustettaisiin eurooppalainen yhteisyritys tälle saralle vaikuttaa siltä, että tämä yhteisyritys todella perustetaan ja että me olemme siellä sitten yhtenä käyntiinpanevana voimana. Euroopan unionin on tällä saralla jälkijunassa muuhun maailmaan verrattuna. Minä olen sitä mieltä, ollut hallituksessa ja jäsenenä yrityksessä, joka nimenomaan tätä tieto, tietoturvaa asioita ja laskenta tietokoneita valmistaa ja, ja tiedän, miten hankalaa tällaisen suurtehokoneen, tietokoneen ympärillä rakennettava bisnes tulee olemaan. Jos pitäydytään tällaisessa puhtaassa eurooppalaisessa yrityksessä, tulee olemaan hankalaa löytää mm, kaikkia osia Euroopasta, se on varmaan muutama vuosi sitten, kun tällaista supertietokonetta itse kyhäsimme, niin osoittautui täysin mahdottomaksi löytää kaikkia osia Euroopasta. Tämähän on aika pitkälle kehitetystä tekniikasta Kysymyksen Osat ovat räätälöityjä, spesifikaatiot ovat erittäin tiukkoja ja jotkut komponentit ovat vasta tutkimusasteella. Muutama lisähuomio vielä, jos sopii, koskien tätä itse mietintöä Kenties niistä jonkinlainen keskustelukin viriää. Ensimmäinen liittyy kolmansien maiden pääsyyn näihin tälle koneelle. Haluaisin, että äh, se olisi mahdollisimman, mahdollisimman avoin kaikille. Äh, äh, kansainvälinen yhteistyö on tässä voimaa. Ajatelkaa vaikka Israelia. Sehän on hyvin EU-ta lähellä oleva maa, EU-mielinen maa ja sillä, sillä on erittäin mittava tietotekninen kapasiteetti, siltä on epäviisasta sulkea ovea. Samoin viittaan Galileon aikaisiin eh, kokemuksiin, että käyttö rajoittuu pelkästään siviilikäyttöön. Se pitää nimenomaisesti todeta. Mutta mitä tulee vaikkapa sitten vaikka matkustajatietoihin tai joihinkin eh, turvallisuuspalveluihin. Hekin sitten loppujen lopuksi kuitenkin pääsivät käsiksi tähän hankkeeseen ja sen tuloksiin. Ehkä siitä nyt ei sitten kannata oikeastaan niin pahaa suurta huolta kantaakaan, koska turvallisuuspalveluista on tulossa kiinteä osa tätä siviilihallintoa ja arkielämä. Kiitokset esittelijälle ja varmasti hyvää yhteistyötä tästä sitten syntyy. Sitten seuraava. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tähän astisesta työstä ja Tosunovskin kannasta myös. Tässä nyt on kyseessä aihe, joka voi tuoda todella eurooppalaista lisäarvoa, jossa Eurooppa voi saada yhdessä aikaan enemmän kuin yksittäiset valtiot voisivat. Ja Kuten esittelijä sanoi, me olimme tämän teknologian johdossa vielä kymmenen vuotta sitten. Jos katsotaan maataloutta, mallintamista, uusia materiaaleja rakentamiseen, turvallisuutta, puolustusta tai mitä tahansa, niin kyllä super tietokoneita ja suurteholaskentaa tulevaisuudessa tarvitaan. Parlamentti ei ole mukana lainsäädäntöhankkeessa, mutta pystymme kuitenkin välittämään neuvostolle selkeän viestin siitä, että haluamme vielä asiaa eteenpäin. Samoin voimme peräänkuuluttaa komissiolta tiiviimpää yhteistyötä suurteholaskennassa. On myös muita tutkimuksen puiteohjelman, yhdeksättä puiteohjelmaa koskevia hankkeita, jotka liittyvät tähän ja joihin komissio ei vielä ole antanut selkeää vastausta. Jos me yhdessä pystymme rakentamaan siltoja eri toimijoiden välille, niin todella voimme saada merkittäviä etuja taloudelle, turvallisuudelle ja monelle muillekin aloille tulevaisuudessa – digitaalisen ja teknologisen puolen kehitys on todennäköisesti vasta lapsen kengissä ja jos emme ole valmiita tässä harppumaan eteenpäin, silloin Eurooppa jää jälkijunaan ja tyytyy 30-luvun olympiamitaleihinsa, mutta meidän täytyy pyrkiä saamaan lisää mit- mitaleita tulevaisuudessa. Lundy. Kiitoksia. Sitten vihreiden edustaja Kiitos puheenjohtaja, kiitos Iltille tähän asti tehdystä työstä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, sillä muut osat maailmassa ovat rakentamassa supertietokoneita, käyttävät sitä tutkimuksessa ja muilla alueilla. Tätä kautta ne myöskin edistävät oman taloutensa etuasemaa. Meidän täytyy saada aikaan tässä etenemistä ja tämän yhteisen yrityksen täytyy olla tässä tärkeä osa. Infrastruktuurirakentamme on vain osa näitä askelia eteenpäin. Me tarvitsemme lisäksi myöskin päteviä ihmisiä suunnittelemaan tätä käyttämättä ja myöskin tietoa tämän käyttämiseen. Olemme liikkumassa kohti digitaalista aikaa ja me täytyy katsoa, miten miten me käytämme tätä erilaisen elämän sekä Voimme muuttaa useampia ihmisiä siirtymään jotenkin sellaisiin elämänmuotoihin, joissa voi hyötyä tästä. Ja tämä sukupuolinen välinen eritarvo on se, mikä täytyy puuttua. Tarvitsemme lisää naisia tekniselle alalle, lisää naisia johtaviin asemiin. Tämä sivutelaskenta on myöskin osa sitä, minkälaisessa yhteiskunnassa me haluamme elää. Täytyy saada tavoitteita, jotka ovat ennen kaikkea siviilikäyttöön kohdistuvia, ja silloin se merkitsee sitä, että pitää pyrkiä lisäämään tutkimusvaroja ja Tämä täytyy tapahtua järkevällä tavalla, siksi olemme tekemässä tarkistuksia, jotka lisäävät avoimuutta, lisäävät, parantavat hallintoa ja keskittyvät tämän luonteeseen. Thank you very much, colleague. Uh... Kiitos tästä. Seuraavaksi Sirikaatis Guesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä asiakirjasta. Guella on hiukan vaikeuksia äh, äh, ja huolta tämän asian suhteen. Tietysti tämä äh, ehdotus oli mitä oli. Nyt esittelijä on tehnyt siihen merkittäviä parannuksia. Mutta mutta mitä tulee tällaiseen äh, suur, tietotekniikkaan, kannattaa miettiä todellisia yhteiskunnan saamia hyötyjä. Eli ensinnäkin äh, teho, tehokkaan, tehokkaampi äh, tiedon käsittely tietenkin meidän toivomuksemme mukaan parantaa sitten palvelujen ja ylipäätänsä kansalaisten elämän laatua, minkä haluaisimme selkeästi mukaan tähän mietintöön. Tässä, äh, esimerkiksi standardoinnin saralla tässä on aika suuriakin toiveita, jos teho lisääntyy. Äh, äh, mutta haluamme, että tämä sitten huolehtia siitä, ettei tämä päädy pelkästään puolustusvoimien tai sotavoimien palveluksia, palveluksiin, aina kun puhutaan tästä kyberturvallisuudesta, niin loppupeleissä sitten aina kuitenkin päädytään siihen, että ihmisoikeudet vaarantuvat ja perusvapaudet. Samoin tällainen, tällainen tietenkin yleinen tietotekniikan kehittyminen riippuu siitä, millä tavalla yksittäiset jäsen, jäsenmaat siinä edistyvät. Isot, isot maat tietenkin ovat paremmassa asemassa ja niillä on paremmat lähtökohdat. Ja pienet maat jäävät sitten kärsimään siltä osin, mitä, mitä tulee näiden ponnistusten aiheuttamaan hyötyyn. Me pienillä maina ainakin haluamme, pienenä maina haluamme sitä, että kaikki ovat tasavertaisessa asemassa koosta riippumatta, mitä tulee tämän yhteisyrityksen etuihin. Me haluamme varmistaa sen, että seuraava tietokone sukupolvi turvaa ihmisten äh, perusoikeudet, yksityisyyden suojan, äh, kun olemme huomamme, huomanneet, alkaa pikkuhiljaa rapautua. Tämä ei saa ainakin tässä pahentua ensi seuraavissa sukupolvien aikana. Kiitos tästä. Nyt sitten edustaja Sorin. Eh, e Kiitoksia, Tämä mietintö ja komission ehdotus välittävät tärkeän viestin EUn tulevaisuutta silmällä pitäen ja samoin kun katsomme digitaalista yhteiskuntaa, joka kehittyy globaalisti. On tärkeää painottaa sitä, että suurteho laskenta ei ole sama asia kuin supertietokoneet. emmekä saa tässä katsoa vain teknologisia komponentteja, kun puhumme suurteholaskennasta. Tässä tarvitaan myös erittäin päteviä ihmisiä ja tarvitaan kehittyneitä prosesseja sekä algoritmeja, jotka voivat oppia itse ja jotka voivat optimoida prosesseja. On katsottava sosiotaloudellisia puitteita ja näin otettava huomioon kaikki eurooppalaisen hankkeen yhteiset arvot. Eurooppa, joka pohjautuu gigabitteihin, ei saa menettää arvojaan. Se ei saa menettää yhteistä eurooppalaista hankettaan. Ja siksi tarvitsemme suurteholaskentaa ja tarvitsemme eurooppalaisen digitaalisen identiteetin. Tämä täytyy tuoda selkeästi esille. Kiitos teille kaikille kollegat näistä huomioista. Ja tässä samalla haluaisin toivottaa tervetulleeksi neljän äh, parlamentin äh, edustajat tuosta energiayhteisöstä äh, edustavat Itä- ja äh, Kaakkois-Eurooppaa, Länsi-Balkania ja muuta. Ja tässä teille käynnistyy teitä kiinnostava keskustelu hetken päästä, mutta meillä on tässä tämä äh, suurteholaskentayhteisyritysasia vielä kesken, esityslistan kohta 14. Herra Tomas Skordas, joka on Digital Excellence and Science Infrastructure-osaston pääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ITRE-valiokuntaa tästä tilaisuudesta käyttää puheenvuoro täällä tänään. Ja me pidämme tälläkin hyvänä tätä luonnosta, jonka on tehnyt parlamentin jäsen Balchitis ja kiitän myös kommenteista, joita varjoistelijat esittivät ja kaikki Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat kiinnostuneet tästä hankkeesta. Olemme heillekin osoittaa kiitoksemme. Olemme todella iloisia komission puolesta sen suhteen, että te tunnustatte strategisen merkitys, jonka tällä asialla on, tällä EuroHPSllä, nimenomaan ajatellen johtavaa asemaa Euroopalle tieteessä ja siinä, miten teollisuutemme ja yhteiskunta voi olla kilpailukykyinen. Tämä on erityisesti noussut esille Herran Balchitisin mietinnössä, mutta myöskin monet varjostelijat ovat ottaneet asian esille. Haluan kertoa teille, että keskustelut neuvostossa tämän yhteisyrityksen luomiseksi ovat etenemässä hyvin nopeasti. Ja Bulgaria puheenjohtajavaltiona työskentelee siihen suuntaan, että saataisiin aikaan yleellistä vastua asiaan ennen sen puheenjohtajakauden päättymistä ja pyrimme myöskin samaan aikaan tilanteessa saamme teiltä mielipiteen siihen mennessä Miksi on niin tärkeää toimia näin nopeasti? Osa asiasta on jo mainittu. Emme ole pelkästään kymmenen tärkeimmän joukossa, mutta tulee menettämään asemia seuraavalla huipputeknologian kehityskierroksella. Me myöskin asemia siinä, että olisi hyviä laitteet, kun voisivat auttaa tutkijoita ja yrityksiä, ennen kaikkea pk-yrityksiä ja julkista sektoria hyödyntämään näitä supertietokoneita niin, että voitaisiin käsitellä yli 700 sovellusta jotka liittyvät nimenomaan näihin supertietokoneisiin ja monet näistä sovelluksista ovat nousseet esille tämän päivän keskustelussa. Yhdysvallat, Kiina, Japani jo ovat rakentamassa tällaisia supertietokoneita, ja niillä on monia supertietokoneita, eh, eh, jotka kuuluvat maailman kymmenen tehokkaimman joukkoon, ja vuonna, vuoden 2021 sille määräksi sille, että ne hankkivat seuraavan sukupolven supertietokoneita, joten täytyy investoida voimakkaasti seuraavaan sukupolveen tätä teknologiaa, jotta me, meidän täytyy nopeastikin investointeja, jotta saamme tällaisia tietokoneita ja saman aikaan meidän pitää myöskin investoida seuraavaan sukupolveen tätä teknologiaa, koska olemme jäljessä. Kysymys on silloin EXA-luokan teknologiasta. Euroopassa meillä ei ole pelkästään äh, meidän kaikkia osia, joita me tarvitsemme, ja siksi me investoimme näihin komponentteihin, jotta voimme tavallaan rakentaa tällaisen EXA-tason teknologisen tietokoneen 2020-2023 viimeistään. Työn pitää siis alkaa nyt, koska teknologinen sykli tällaiselle teknologialle ja uudistukselle on ainakin neljä vuotta, jopa viisi vuotta. Ja tämän yhteisytyksen painopiste ei ole pelkästään siinä, että saadaan aikaan koneita, jotka ovat johtavia, vaan eikä pelkästään Exaluokan teknologian kehittymisessä. Tärkeintä on se, mikä nosti tänäänkin esille, että luodaan sovelluksia, innovatiivisia sovelluksia ja vahvistetaan meidän pk-yritystemme kapasiteettia, niiden innovaatiokapasiteettia ja tärkeintä on luoda ja kehittää taitoja, joita tarvitaan näiden teknologioiden hyödyntämiseen. Minä voin ilokseni todeta, että ei pelkästään 14 jäsenvaltiota, jotka ovat sitoutuneet tähän asti tähän julkilausumaan, mutta nyt on muitakin jäsenvaltioita, jotka ovat kiinnostuneet tästä yhteisyrityksestä. Puola nopeasti äskettäin ilmoitti, että se on valmis allekirjoittamaan tämän julistuksen hyvin pian. Ruotsi on tehnyt samoin ja toivomme, että pian moni muukin, monta muusta taholta tulee hyviä uutisia, ei pelkästään pienistä ja keskuudesta maista, vaan monista eh, todella pienistä maista, koska on ratkaisevan tärkeää luoda yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikkialla Euroopassa ja kunnianhimoton vain yksi viimeinen lause. Herra puheenjohtaja, kunnianhimotavoite tässä on se, että pyritään antamaan aikaa käyttää, jota kaikki tarvitsevat niihin osin konetta, jotka unioni omistaa. Ja tämä, tästä syystä tämä yhteisyritys on välttämättömän tärkeää. Saadaan aikaan tällainen lähestymistapa, joka on 50 prosenttia 50 prosenttia. Uh, our rapporteur, Mr. Baut- sitten esittelijä, olkaa hyvä. Iš tikrųjų, kiekvienas mūsų klausimas yra labai... Kiitos puheenjohtaja. Kaikkihan, äh, kaikki nämä asiat ovat äh, erittäin tärkeitä, mitkä nyt nousseet esille. Haluan tässä vaiheessa äh, keskustelun tässä vaiheessa mm, kuitenkin nostaa vielä muutaman tärkeän seikan. Tässä on nyt kyse tulevaisuudesta E- eikä keskustella voida vain näin veitsellä leikataan keskeyttää. Komission ehdotus luo pohjaa meidän uudelle elämällemme ja uudelle tulevaisuudelle. Muistan tuo äh, äh, muutama vuosikymmen sitten, kun me Liettuassa keskustelimme näistä tietokonejärjestelmistä ja tietokoneyhteyksistä. Ja tuolloin äh, puhuttiin kaapelista, joka oli pakko vetää tätä tarkoitusta varten. Tuolloin liikenneministerinä minä sain moitteita siitä, että, että, että tuohon myönsin aivan liikaa rahaa. Ja, ja näin meillä olen nyt sitten saaneet aikaiseksi Euroopan yhden nopeimmin no, toimivan tietoliikenneverkoston. Ja tämä on vain kymmenessä vuodessa tapahtunut kehityskulku. Ja jos ajatellaan nyt sitten, mitä seuraavassa seuraavan vuosikymmenen aikana komissio pystyy sitten ratkaisemaan nämä asiat. Antaa kyllä huolta, koska meidän, me nyt tarvitsemme todella nopeita, pikaisia ratkaisuja. Se sitä arjen, arkielämä meiltä edellyttää. Kiitoksia näistä kommenteista ja puheenvuorosta. Sitten aikataulusta muutosesityksen jättämisten äh, taka, takaraja 26 huhtikuuta torstaina puolta päivin, niin kuin kaikkiin ne muidenkin mietintöjen lausuntojen osalta. Loppuäänestykset vielä ovat ilmassa. Sitten esityslistassa eteenpäin kohtaan 15 keskustelu energiayhteisön kanssa. Meillähän oli tuossa hyvin mielenkiintoinen palaveri puolitoista vuotta sitten parlamentin edustajien kanssa. Meidän komiteamme, valikuntamme jäsenet olivat tässä palaverissa mukana, samoin sitten neljän parlamentin edustajat Itä- ja Kaakkois-Euroopasta. Ja nyt sitten nyt haluaisin äh, toivottaa äh, tervetulleeksi tähän ITRE-valiokuntaan. Tämä äh, valiokuntahan on omistautunut teollisuuden, pk-sektorin, suurteollisuuden, energian, tutkimuksen, asioihin myöskin kumppanina ilmastoasioissa. Digitaaliagenda on niin ikään meidän sinänsä lähellä, tämän lähellä avaruuspolitiikka. Eli meillä on hyvin laaja toimen, toimialue ja toimenkuva. Ja olen, olemme todellakin tiiviisti mukana Euroopan unionin reaalitaloudessa. Kattavasti herra Janes Kopacz on täällä Eh, myöskin seurassamme hän on energiayhteisön eh, sihteeristön johtaja tuolta Viinistä. Eh, Slovenian kansalainen. Ja tervetuloa. Ja te myöskin tervetuloa alueen parlamentaarikot. Haluaisin muistuttaa teitä, että, että varsinaisesti It, It, Itren keskustelu on nyt sitten äh, tähän toiseen äh, Euroopan äh, energiaunionin kokouksen yhteyteen tarkoitettu. Eli nyt elämme sitä aikaa. Äsken puhuin tästä puolentoista vuoden takaisesta asiasta. Tässähän on tarkoitus saattaa yhteen Kaakkois-Euroopan ja lähiympäristön maat saman pöydän ääreen tästä asiasta pääjohtaja tai johtaja pitää alustuksen tästä, kertoo järjestön työstä, tulevaisuuden hankkeista, puhutaan energian paketista ja tämän tyyppistä seikoista. Sehän on yksi tärkeintä, tärkeimmistä asioista meidän pöydällämme. Siitä sen jälkeen sitten jäsenet voivat käydä keskustelua. Ja yhteisen parlamenttien edustajat saavat mielellään osallistua tähän. Ja se olisi jopa toivottavakin, että osallistu tähän keskusteluun. Kenties tähän heti äh, äh, alkuvaiheessa teillä ei ole nimikylttejä edessänne ollenkaan, eli ilmoittakaa nimenne ja edustamanne ja äh, kotimaanne kärkeen. Niin, ja sitten mikki päälle, nimi ja kotimaa <clears throat> ehkä ties ryhmän, ryhmän, ryhmän johtaja sitten voisi olla siellä johtaa tätä puhetta. Macedonia. Next. Armeleski oli siellä. Sitten seuraavat jatkuvat. Lokvenets, member of... Makedonian parlamentista Harli Lokvenets. Minäkin olen Makedonian parlamentista, Siric. Kutsova. Georgian parlamentista. Predra Gozul Bosnia-Herzegovinan parlamentista. Niin, siis pelkästään nimenne ja maanne, ei muuta.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 from Albanian Parliament. Lev <clears throat> Pigliseski, Member of Parliament of Ukraine. Okay. Fine. Thank you for your presentation. No niin, kiitoksia tästä esittelykierroksesta. Noin. Nyt sitten herra johtaja, olkaa hyvä. Uh, chairman, uh... Kiitoksia puheenjohtaja professori Busek. Kiitoksia kutsusta ja mahdollisuudesta tulla Euroopan parlamenttiin. Tämä tuo tuoretta verta meidän parlamentaarisen yleiskokoukseemme täysistuntoomme. Kiitoksia kovasti Euroopan parlamentin jäsenille, joita meidän läsnäolomme kiinnostaa ja se, että jaatte kallisarvoista aikaanne kanssamme. Energiayhteisö on paneurooppalainen yhteisö, jossa EU toimi yhdessä sen lähialueiden kanssa. Lähialueet ovat muuttuneet. Aikaisemmin mukana olivat myös Bulgaria, Romania ja Kroatia, jotka siirtyivät Euroopan unionin jäseniksi, mutta Moldova, Ukraina ja Georgia ovat nyt uusia jäseniä. meidän toivottavasti myös vastaisuudessa maita saadaan lisää. Energiayhteisö toteutui Euroopan neuvoston kautta, ja se on todellinen paneurooppalainen yhteisö kautta koko mantereen. Valen sinisellä merkityt maat, sopimuspuolet ovat ottaneet velvoitteen yksipuolisesti soveltamaan eurooppalaisia sääntöjä energia-alalla ympäristökysymyksissä ja viime, viime aikoina myös ilmastokysymyksissä. Käyn lyhyesti läpi katsauksen siitä, mitä nyt tapahtuu. Tässä on maat, jotka ovat ainakin osittain tai kokonaan täytäntöönpaneet kolmannen energiapaketin. Ja näette, että yhdeksästä sopimuspuolesta vain kolme ei ole vielä näin tehnyt. Georgia, koska siitä tuli jäsenemme vasta aivan hiljattain. Heillä ei ollut tähän vielä ollut aikaa. Sitten Fyrom on suorittamassa tätä harjoitusta ja Bosnia-Herzegovina on hieman jäänyt jumiin poliittisessa prosessissa. Tänä vuonna on vielä vaalit, enkä usko, että paljon tapahtuu. Mutta jos katsotaan kaasu- ja sähkömarkkinoita, sopimuspuolemme ovat virallisesti mukana EUn sisämarkkinoilla ja noudattavat samoja sääntöjä. Verkkokoodeja ei ole vielä transponoitu, tämä on kuitenkin pieni yksityiskohta, mutta muut säännöstön osat näkyvät tässä kartalla. Napoleon sanoi, että missä Code Civil on käytössä siellä Ranska ja tämä sama pätee EU, eu eli missä käytetään EUn e säännöstöä, siellä on EU. No tästä tekstistä ehkä ette näe kovinkaan paljon, en lähde sitä nyt lukemaan, mutta sanoisin vain, että noudatamme energiassa samaa kestävää politiikkaa kuin EU. Uusiutuvissa meillä on myös 2020 tavoitteet, mutta hieman vähemmän kunnianhimoiset. Samoin energiatehokkuudessa tehokkuudessa tavoitteemme ovat hieman vähemmän kunnianhimoisia kuin EUlla. Ilmasto, ilmastonmuutostavoitteita meillä ei vielä ole, mutta tämä otetaan ohjelmaan. Nyt ollaan katsomassa 2030 tavoitteita. Se, että kuuluu virallisesti energian sisämarkkinoihin, mutta noudattaa eri politiikkoja tai juridisia sääntöjä ei olisi hyväksyttävää ja siksi keskustelemme energiatehokkuustavoitteista vielä tänä vuonna ja toivottavasti voimme asettaa ne täysin samalle tasolle kuin Euroopan unioni on tehnyt. Siksi puhumme uusiutuvien energioiden tavoitteista. Tässä ehkä ollaan hieman jälkijunassa EU-hun verrattuna. Ja siksi puhumme myös ilmastotavoitteista. En näytä niitä tässä grafiikassa, koska keskustelu ei ole vielä oikein päässyt vauhtiin. Seuraavaksi haluaisin puhua teille suurista polttolaitoksista ja niihin liittyvästä direktiivistä. Se astui voimaan ensimmäinen tammikuuta 2018 ja kaikkien sopimuspuoltemme kanssa hyväksyimme kansalliset päästösuunnitelmat. Serbian esimerkiksi ilmoitti sulkevansa kahdeksan hiilivoimalla vuoteen 2022 mennessä. Tämä on Serbian kaltaiselle maalle suuri asia. Ja totta kai on pohdittava, mitä hiilen jälkeen sitten. Tämänpäiväisessä parlamentaarisessa keskustelussamme Keskustelimme juuri uusiutuvista energianlähteistä, esteistä ja haluaisin käydä hieman läpi näkökohtia, joita meillä on ollut esillä. Asioita, jotka ovat meidän maissamme ehkä enemmän läsnä kuin EU:ssa, eli miksi meidän maamme eroavat EUn jäsenvaltioista. Ensinnäkin fossiilisten polttoaineiden valtion tuet ovat energiayhteisön maissa paljon korkeampia kuin EUn jäsenvaltioissa. Yritämme näitä laskea konkreettisin luvuin ja voidaan todeta, että jos uusiutuviin käytettäisiin yhtä paljon tukirahoja kuin fossiilisiin, silloin energiayhteisön maiden tilanne olisi paljon parempi. Sitten toinen asia, jossa olemme varsin lähellä EUta, eli korkean riskin maat. Meillä on tällainen saksalainen ajatushautomo Agora. Siellä pari vuotta sitten tuotiin esille eroja investointien pääoman määrän eroja uusiutuviin. Jotkut maat pääsevät 12 prosenttiin, Kroatia 11, verrattuna Saksaan esimerkiksi 3-4 prosenttia. Siis Saksassa investoinnit tälle alalle ovat paljon halvempia kuin esimerkiksi Kreikassa, mutta jos verrataan tätä nyt meidän maihimme, siellä pääomariskit ovat tätäkin suurempia. Tarvitaan paneurooppalainen rahoitusväline, joka pienentäisi maakohtaisia riskejä. Muuten investointeja ei uusiutuviin saada kyllin korkealle tasolle. Sitten äh, kalliit syöttötariffit ovat seuraava asia. Tämä otettiin joitakin vuosia sitten käyttöön mutta meistä kiinni muista muistakin tuntuu, että nyt olemme lähteneet soveltamaan uusiutuvien direktiiviä oikealla tavalla, mutta EU otti tässä kuitenkin sitten askeleen eteenpäin. Te, teillä on huutokauppaa, erilaisia keinoja, jotka madaltavat kustannuksia investoida uusiutuviin. Ja näin jotkut maistamme ovat hieman jääneet polkemaan paikalleen ja näiden tukien taso on edelleen liian korkea. Tämä estää uusiutuvien laiman käytön. Sitten seuraava aihe, aliarvioitu valtion tuki. Ja näytän teille tästä uusimman esimerkin yhdestä maastamme. EU-ssa kilpailupääosasto puuttuu kohdistuu valtion tukiin oikealla tavalla, mutta meillä ainakaan sihteeristönä tässä yhteisössä ei ole mandaattia samalla tavoin toimia tai puuttua peliin kuin kilpailupääosastolla on. Ja siksi valtion tuet ovat paljon yleisempiä energia-alalla kaikkialla, eikä, eivätkä viranomaiset meidän maassamme niihin oikein puutu. Toinen kriittinen asia on se, että ei ole politiikkaa, jolla voisi katsoa työhön liittyviä muutoksia. Tarvitaan tulevaisuuden näkymiä uudenlaisesta tulevaisuudesta. On yksittäisiä hankkeita, jotka kyllä ovat mielenkiintoisia siitä, miten esimerkiksi kaivostyöntekijöitä voitaisiin siirtää metsätöihin tai miten biomassaa voitaisiin käyttää hiilen sijasta perussähkön tuottamiseen. Mutta tämä hanke on nyt hieman jäänyt sitten laajempien poliittisten myllerrysten jalkoihin. Ja vielä lopuksi paikallisten sähkömarkkinoiden luonnin hankaluudet. Tässä tilastovuoden takaa 271 miljoonaa saataisiin sähkön tuotannossa tuolla alueella kakkosasiassa, jos toimittaisiin rajat ylittävästi, mutta monet sopimuspuolemme edelleen pyrkivät pitämään maat erillään toisistaan, koska ei ole mitään hienompaa kuin monopoli. Tai se, että voi hoitaa omat asiansa. Se, mistä puhuin äsken, näkyy hienosti tästä kuvasta. Tässä näkyy viime vuoden 2017 sähkön hinta maissamme. 80 euroa megawattitunnilta, se on keskimääräinen päivän hinta. Tässä on kyseessä kosovolainen hiilivoimala. Ja markkinahinnan ja investoijille luvatun hinnan välillä on merkittävä ero ja jonkun täytyy maksaa tästä erosta ja tämä joku ovat veronmaksajat. Joten tässä on osoitus valtion tuesta. Valtion tuet on energiayhteisön maissa paljon intensiivisiä, intensiivisempiä ja laajempia kuin EU-maissa. Sitten en nyt ehkä puhu näistä alueellisista aloitteista, mutta muutama sananen vielä haasteista. Jotkut niistä jo toinkin esille, mutta haluan vielä viitata niistä muutamiin. Serbian ja Kosovon suhteissa ei ole saatu aikaan normalisoitumista, ei myöskään energia-asioissa. Ja tämä on kiista kapula koko alueella Länsi-Balkanilla. Se estää toimintaa ja tässä tarvitaan poliittista tahtoa kummaltakin puolelta, jotta tilanteesta päästään eroon. Energia alan riidanratkaisu onnistuu, mutta ei liian ristiriitaisissa tapauksissa. Tällä hetkellä Käsittelemme energiayhteisön perusopimuksen muutoksista Euroopan neuvostossa. Ja komissiokin tätä työstää. En muistanutkaan heitä tervehtiä tässä alussa. Kiitoksia, että tulitte paikalle, komission edustajat. Energiayhteisön sopimuksesta ja koko yhteisöstä on saatava entistä toimivampi. Tämähän oli myös energiaunionin yksi tavoitteista, kun tätä parlamentille esiteltiin. Ja toivottavasti tämä myös toteutuu pikapikaa. Kun puhutaan tulevasta politiikan kehityksestä, niin tärkeää on varmistaa se, että energiayhteisö ei jää jälkijunaan, kun siirrytään kohti puhtaampaa energiaa. Tämä koskee esimerkiksi puhtaan energian pakettia, mutta myös liikennepakettia. Lord Turmes on jättänyt tarkistuksen, jossa todetaan, että puhtaan energian pakettia pitää esitellä ministereillemme niin, että kuusi kuukautta tämän hyväksymisen jälkeen sitä sovellettaisiin myös meidän alueellamme. EU-ssa jotkut valtuuskunnat ovat toimineet tätä vastaan, mutta on tärkeää, että energiayhteys toimii käyttäen samaa dynamiikkaa kuin EU. On hyvin helppoa syventää kuilua näiden kahden toimijan välillä, mutta tähän me emme pyri. Tämä ei ole tavoitteenamme. Nyt ollaan menossa kohti vuoden 2030 tavoitteita viedä tätä kaikkea eteenpäin. Tämä on meidän tehtävämme ja myös komission tehtävä. Ja toivottavasti lokakuun ministerineuvostossa tässä päästään sopuun. Kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta ja kiitos myös tuestanne. Kiitoksia, herra Coopers. Minäkin esittäydyn äh, muille parlamentaarille. Minä olen Flora Enkel, olen täällä valiokunnan varapuheenjohtaja istun tässä siksi, koska Busekilla oli aiemmin sovittu tapaaminen, jota ei käynyt muuttaminen. Nyt sitten avaisin keskustelun nelipuheenvuoropyyntö toistaiseksi. Herra Lok, Harri Lokvenich, Euro, en, Makedonian parlamentin Euroopan valiokunnan varapuheenjohtaja. Kiitos mm, mm, äh, puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin kollegat. Ja energiaunionin muiden maiden parlamenttien edustajat. Äh, tervehdys teillekin. Tähän alkuun haluaisin muutaman faktan kertoa, koska on uusiutuvien energialähteiden käyttämisestä Suomessa. Ensinnäkin aurinkoenergian käyttö. No, meillä on 250 auringoista päivää vuodessa. Mutta aurinkoa siellä ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi valjastettu energiantuotannon tarpeisiin koska alku, alkuinvestoinnit näiden aurinkokennojen suhteen ovat kohtuullisen haastavat. Samoin, sama, esimerkiksi kaatapaikkajätettä ei käytetä kovin tehokkaasti hyväksi vielä. Siellä on paljon parantamisen varaa jotta voitaisiin eh, lähitulevaisuudessa käyttää uusiutuvia energialähteitä tehokkaammin. Lähitulevaisuudessa meillä on seuraavan kaltaisia hankkeita. 2019-2021 eh, vuonna on eh, lisätä uuden tuulivoimalan puiston rakentaminen. Siinä on nyt 50 megawattia ja siihen on sitten tulossa uusi 14 megawatin lisäosa tulossa vuonna 2019, 2019 siis yhteensä 50 megawattiin pyritään tällä uudella tuulivoimalla puistossa. Sitten vesivoiman valjastaminen Segnergissä pyritään sitten myöskin erään toisen joen vesivoiman hyödyntämiseen lähitulevaisuudessa. samoin äh, myöskin näistä äh, äh, yhteensä päästään 70 megawatin tuotantoon, kun yhdistetään sähkö ja vesivoima. Samoin myöskin pieniä vesivoimalaitoksia maamme koskiin ollaan rakentamassa. Samoin myös biomassa voimaloita biovoimaloita on suunnitteilla. Niiden äh, tarkoituksena sitten tietysti ammentaa näistä uusista, uusiutuvista energiantuotantolähteistä. Samoin yht, yht, yhteistyötä äh, on suunnitteilla energiaunionin muiden kumppanimaiden kanssa ja äh, uusiutuvien energialähteiden käyttöä olisi kannustettava erilaisin kannustimin ja valtion avustuksin ja samoin kansalaisia olisi valistettava näistä näiden uusiutuvien energialähteiden tarjoamista mahdollisuuksista. Tämä parlamentaarisen täys, parlamentaarinen täysistunto on erinomainen foorumi ajatusten ja mielipiteiden vaihtamiselle ja uusien virikkeiden saamiseksi kaikissa jäsenmaissa energiatehosta energiatehokkaammasta tuotannosta. Tässä vihjeet naapurimaista saattavat sitten päätyä lainsäädännöksi sopivassa muodossa näissä muissa jäsenmaissa. Ja kaiken kaikkiaan on lisättävä valistusta ja tietoisuutta uusiutuvien energialähteiden tarvista mahdollisuuksista. Kiitos tästä. Mukava kuulla, että lähtöisin maasta, jossa aurinko näyttäytyy näinkin usein. Meillä on tilanne melko päinvastainen, enemmäkseen sataa ropisee. Seuraava puhuja on Sakamichin talous, aluepolitiikka, energia ja matkailu komiteasta Serbiasta. Kiitos Euroopan komission edustajat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Serbian tasavalta on lähentymässä Euroopan unionia, mikä merkitsee sitä, että pitäisi käyttää enemmän uusiutuvia energialähteitä. Pyrimme luomaan ympäristön, joka kannustaa innovatiivisempaan ja intensiivisempään uusiutuvien energialähteiden käyttöön – pyrimme löytämään kestävän vaihtoehdon fossiilisille energialähteille. EUn asetukset tässä ovat osa tätä kannustavaa politiikkaa, jolla pyritään lisäämään uusiutuvia energialähteistä, joihin Serbia tulee luottamaan, kun se määrittelee kansallisia tavoitteita, ottaen huomioon kotimaisen potentiaalin uusiutuvien lähteissä ja myöskin eh, energiaresurssit fossiilisen polttoaineen osalta voimme arvioida sen, miten paljon voi olla yhteistyötä alueellisesti uusiutuvien energioiden alueella. Jäsenyys energiayhteisössä luo mahdollisuuksia intensiiviselle hallinnollisten kokemusten vaihdolle uusiutuvan energian alueella ja yhteinen potentiaalin käyttö uusiutuvan energian osalta energiayhteisön jäsenten kesken. Tässä mielessä huomattava panos energiayhteisöltä voi olla myös sitä, sellaista, joka heijastuu siinä, että rohkaistaan jäseniä käyttämään yhteistä eh, vesienergiapotentiaalia myöskin käyttämään mekanismeja yhteistyön osalta, jota uusiutuva energia e-, edellyttää. Se, että rohkaistaan intensiivisempään kehitykseen eh, alkuperätakuu markkinoihin, energian uusiutuvan markkinoilla voisi rohkaista uusiutuvan energian, eh, energialomista uusiutuvan energialähteistä ja myöskin johtaa siihen, että sitä käytetään enemmän energiayhteisössä. Kiitos. Thank you very much. Next in line. Kiitos. Seuraavaksi Ebas äh, parlamentin edustaja. I would like to profoundly thank you. Haluaisin todella lämpimästi kiittää teitä siitä, että meidät on otettu tänne arvovaltaiseen valiokuntaan vieraiksi ja myös mahdollisuudesta saada käyttää täällä puheenvuoron. Albania sai voimakkaan suosituksen vasta muutama päivä sitten sille, että avattaisiin neuvottelut Euroopan unionin kanssa ja suositus tuli komissiolta. Tämä on tunnustus niille valtaville ponnisteluille ja uudistuksille, joita olemme maassamme tehneet näinä vuosina. Tämä samoin rohkaisee meitä jatkamaan uudistusten tiellä. Tällaisia myönteisiä suosituksia emme olisi saaneet uudistamatta talouttamme, ja me kaikki tiedämme, kuinka tärkeä energia-ala on. Me siis pääsimme erittäin epätoivoisesta tilanteesta vielä muutama vuosi sitten hyvään tilanteeseen nyt mutta uudistukset energia-alalla eivät olisi onnistuneet, mikäli emme olisi tehneet yhteistyötä naapurimaidemme kanssa, mutta myös Viinin johtaman energiayhteisön kanssa. Olemme nähneet, että käymällä vuoropuhelua, vaihtamalla ajatuksia, hankkimalla tietotaitoa, olemme päässeet siihen pisteeseen, että voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Ja yhden asian olemme kaikki oppineet uusiutuvista on se, että Albania voidaan täysin uudistaa. Meidän sähkömme tulee vesivoimaloista, mutta on tunnustettava se, että viime vuosina Pelkästään se, että olemme kuuluneet energiayhteisöön, ja energia-alan asiantuntijoihin. Olemme saaneet aikaan hyvää lainsäädäntöä, mutta myös voimakkaita instituutioita. Siksi olemme päättäväisin mielin jatkamassa uudistuksia – ja haluamme myös olla aktiivisena osana, sopimuspuolena energiayhteisössä, joka on erittäin hedelmällinen taho. Ja vielä kiitos siitä, että saamme olla mukana täällä. Kiitos, herra Sarsi. seuraavaksi. Hän on äh, energiapolitiikan ja ydinvoima- ja turvallisuuspolitiikan valiokunnasta Ukrainasta. Kiitos puheenvuorosta. Parlamentin eh, jäsenenä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja eurooppalaisia toimielimiä siitä, että, että ne ovat eh, tukeneet Euro- eh, Ukrainaa koskien Euroopan kaasun toimitusjärjestelmää, kaasun järjestelmää. Se on ollut erittäin äh, miellyttävä äh, saada täyttää nämä velvollisuudet menneiden vuosien aikana. Ja äh, mm, sitä kautta antaa eurooppalaisille tunne siitä, että heidän energianhuoltonsa on hyvissä käsissä ja, ja että kaasua riittää. Nyt sitten kuitenkin tulevaisuus on epävarma itänaapurin toimien johdosta. Kiitos äh, tästä. Äh, toivottavasti jatkossa voidaan toimia yhtä hedelmällisessä yhteistyössä. Haluaisin äh, kiittää huomiota sähkön tuotantomarkkinoihin. Kuten tiedätte, Ukraina on riippuvainen Venäjän sähköstä, pientä poikkeusta alue, pientä aluetta lukuun ottamatta. Nyt tietenkin Venäjän ja muiden entisten neuvosto mm, liiton maiden tilanne on samanlainen kuin meidän, eli että sul, markkinat ovat suljetut, minkä vuoksi sähköenergian kustannukset ja hinta ovat korkeimmat, korkeimmat kuin melkein missään muualla mantereella. Meillähän on eh, tämä eh, sopimus, eh, jota nyt sorvataan, olisi varmaan hyödyllinen sekä Euroopan markkinoille että, että Ukrainalle. Meillä on paljon energiantuotantokapasiteettia Ukrainassa, minkä vuoksi me voimme auttaa Eurooppaa vaihtoehtoisin energialähteillä tulemaan toimeen. Ja sitten toisaalta Eurooppa voi auttaa meitä tässä hankalassa kilpailutilanteessa, erityisesti energian hintaa, hintoja suitsimalla. Me olemme tällä hetkellä toteuttamassa markkinasääntöjä, joita, jotka viime vuonna hyväksyimme yhteistyössä – muiden toimijoiden kanssa. Tässä, tässä on erityisesti uusiutuvat energialähteet nyt asian ytimessä. Me pyrimme tulevaisuudessa lisäämään uusiutuvien, uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Kiitoksia vielä kerran, että kutsuitte meidät tänne ja päästitte meidät ääneenkin. kiitoksia herra tästä kommenttipuheenvuorosta. Nyt pyydän, että herra äh, Daran Chadjo, joka on ensimmäinen varapuha johtaja äh, talousen kehityksen, infrastruktuurin, kaupan ja energian valiokunnassa äh, Kosovon parlamentissa. Käyttämään puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos siitä, että saamme tilaisuuden olla läsnä täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin myöskin kiittää muiden parlamenttien jäseniä, jotka ovat täällä läsnä tänään. Kosovon tasavalta on ennakkovasti lähestynyt asiaa siten, että se on siirtänyt suurimman osan direktiivistä ja säännöistä ja asetuksista, jotka koskevat energiasektoria osaksi omaa lainsäädäntöä. Mutta me, kuten täällä todettiin, kun me olemme olleet pattitilanteissa sikäli, että olemme pystyneet kaasu- ja energiakysymyksessä olemme Serbian kanssa voineet varmistaa sen, että meillä on parempi integroituminen vuoden energiamarkkinoihin ja siksi vuonna 2016 saamme aikaan yhdysverkon Albanian suuntaan, mutta 2016 sen jälkeen sitä ei ole käytetty, vaikka se rakennettiin KFVn antamalla rahoituksella Saksan hallitukselta – me olemme uskoneet, että olemme panneet liikkeelle tämän yhdysverkon, jossa täysin todella käyttöön koko alue saisi siitä hyötyä. Kuten herra Schalsi aivan oikein toisti, eh, Albania käyttää 100 prosenttia uusiutuvia energialähteitä ja Kosovo on hyvin riippuvainen eh, polttoaineisiin nesteisiin perustuvasta eh, ligniittiin perustuvasta polttoenergiasta ja olisi tärkeää, että voisimme tästä eroon voisimme hyödyntää sitä vesivoimaa, jota Albania hyödyntää. Me olemme pystyneet tekemään työtä uusiutuvien alueilla sikäli, että pääkaupungissamme on toteutettu yhteistuotantomenetelmä jossa noin 90 000 asukasta käyttää nyt lämmitystä, joka syntyy höyryä hyödyntäen ja olemme kohentamaan tätä, niin vuonna 2021 me saisimme 12 ihmistä määrää, jotka siirtyvät muista lämmityksen lähteistä, kuten hiilestä eh, ja sähköstä, eh, sellaiseen eh, höyryyn, joka on peräisin niistä voimaloista, joilla me tuossa sähköä, joten tätä kautta voitaisiin pyrkiä käyttämään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa. Me olimme myöskin väliaikaisesti antaneet luvan erinäisille pilottitoimijoille, jotka investoivat tuulienergiaan ja aurioenergiakapettiin. Vuonna 2023 uskomme, että ainakin 250 megawattia saataisiin tuotettua tuuli- ja aurinkoenergian kautta. Tavoitteena on saada hyvin tasapainoinen energiasektori, kuten täällä aiemmin mainittiin, niin se on ratkaisema, mutta on ratkaisevan tärkeää, että tuo yhteisverkko Albanian kanssa, ja tämä kysymys saadaan ratkaistua ja että tämä loisi integroidumat markkinat koko alueelle ja siitä voisimme uskoa, että tästä tytyisi hyötyä tästä yhteistyötä, joka vaikuttaisi koko energiamarkkinoihin. Vielä kerran kiitos siitä, että saimme tilaisuuden olla Euroopan parlamentissa ja toivomme, että voimme saavuttaa tavoitteet, jotka tänään esitettiin. Kiitos. Okay, thank you very much. No niin, kiitoksia kovasti herra kenties se seikka, että sekä Serbian että Kosovon edustajat ovat täällä samaan aikaan läsnä edes auttaa ratkaisuun pääsyä. Haluanko parlamentin jäsenistä joku käyttää tässä puheenvuoron? <clears throat> Ei näytä. Eli nyt, ai, ai sieltä, anteeksi. Kiitoksia kovasti kaikille ystävillemme. Puuttuisin yhteen asian esityksestä, joka oli mielestäni mielenkiintoinen. Se, että pääoma ei ole tai että pääoma on liian kallista on harmillinen syy sillä, että uusiutuva energia ei saa vietyä eteenpäin. se, se on ongelma myös EUn sisällä ja näin ei saisi olla. Ei ainakaan EUssa pitäisi varmistaa se, että kaikissa jäsenvaltioissa pääoma on saatavilla, jotta voidaan viedä eteenpäin uusiutuvaa energiaa ja energiaunioniamme. Sitten puhuitte valtion tuista. On keskeistä, että valtion tukia voidaan valvoa ja että olemme kunnianhimoisia siinä, kun pyrimme pääsemään eroon fossiilisten polttoaineiden tuista ja valtion tuista. Me parlamentin jäsenet voimme ehkä viedä tätä asiaa eteenpäin, kun keskustelemme Shefkovicin ja muiden komission jäsenten kanssa. Ehkä tätä kautta voidaan sitten toimia teidän suuntaanne niin, että päästään avoimin valtion tukiin ja voidaan parantaa pääomien saatavuutta. Tämä on mielestäni asia, jota meidän pitäisi viedä eteenpäin solidaarisuudesta naapurivaltioitamme kohtaan. Me kaikki hyödymme siitä, että energiaunioni on laajempi, ei pelkästään yhteenliittymien muodossa, vaan myös kun esimerkiksi täytäntöön pannaan ilmastosopimusta. Thank you. Now... Kiitos. Nyt pyytäisin äh, äh, energian äh, johtajaa käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. It's very interesting and very useful. Kiitos. Tämä on mielenkiintoista ja hyötyistä aikaa Euroopan teräsyhteis- energiayhteisön parlamentin jäsenet tapaavat tämän valiokunnan täällä. Te olette käymässä keskusteluja kolmikantaneuvotteluja itse asiassa puhtaan energian paketin osalta, energiatehokkuudesta, uusiutuvista ja hallinnosta, joten tämä on todella hyvin ajankohtaista. Ja olemme kuulleet paljon eh, energiayhteisön maiden parlamenttien jäseniltä heidän toiminnastaan uusiutuvan energian alueella. Mutta on selvää, kuten täällä juuri todettiin, että läheiset naapurit eivät voi sulkea rajojaan. Energian täytyy kulkea yli rajojen. Meillä pitää olla hyvät sisämarkkinat, hyvät määräykset näiden markkinoiden osalta ja hyöty energiayhteisöstä on, että siinä pyritään lähestymään nimenomaan EUn energiaakiita ja tämä merkitsee myöskin puhtaan energiapaketin yhteydessä monia asioita, jotka liittyvät ilmastoon, joten hallintoasetuksen osalta energiayhteisön osapuolet jo ovat luoneet yhteisen energia- ja ilmastokomitean. Ne ovat myöskin ne keskustelleet suuntaviivoista ilmasto tavoitteen osalta myötäilevän lainsäädäntöä, mutta selkeästi tässä edetään valmistelevan työn osalta ja tästä pitää heille osoittaa kunnioitusta ja totta kai sihteeristö työskentelee aktiivisesti tukeakseen heitä. Tämä näin on myös siinä, miten kehitetään metodologiaa, joka voisi edistää mahdollisuuksia luoda energiatehokkuutta tehokkuus ja e, uusien energioiden tavoitteita. Nämä voitaisiin määritellä sen vaiheessa, kun paketti on saatu loppumuotoonsa parlamentissa ja neuvostossa, mutta valmistelevaa työtä on jo paljon käynnissä ja sitä on syytä osoittaa kiitokset. Sitten pari muuta asiaa, jotka ovat myös kiinnostavia energiayhteisölle, mutta jotka ovat lainsäädäntöä. Herra Busek on erityisen kiinnostunut yhdestä asiasta, joka on e, hiilialueella tapahtuva muutos, jossa on pyritty tukemaan sitä, että alueet, jotka ovat hiilestä riippuvaisia, jotka, joissa etäännytään kaivostoiminnasta ja hiilen käytöstä, pystyvät tukemaan niitä ihmisiä, jotka ovat olleet riippuvaisia tästä toiminnasta. Tämä on jotakin, mitä katsomme myöskin energiayhteisön puitteissa. Samoin kuin energiaköyhyyttä, joka on myöskin asia, joka ei ole lainsäädännöllinen, mutta joka on kiinnostava luonnollisesti myöskin energiayhteisölle. Ja kuten alussa totesin, se, että lainetaan markkinoita, sen merkitys, siihen liittyvät myöskin nämä yhteysverkot, mikä on minulta asia tälläkin esille. Mitä sitten tulee ilmastoon liittyviin kysymyksiin, esimerkiksi seurantamekanismiasetus, joka on jotakin sellaista, joka tavallisesti oli tuottu osaksi energiayhteisön akita, tuodaan hallintoasetuksen mukana sinne. Ja tämä on esimerkki hallinnollisesta yksinkertaistamisesta kaikkien osapuolten kannalta sen varmistuksi, että asioita ei tehdä kahteen kertaan, vaan ne tehdään yhdellä, yhdessä ainoassa hetkessä, yhdessä yhteydessä. Ja haluan kiittää kaikkia siitä, että olette, että ne ovat osallistuneet tähän tilaisuuteen. Pyydän, että katsoisitte, miten energiayhteisö toimii, seuraisitte sitä ja että etenisitte siinä, että että edistettäisiin näitä lainsäädäntötoimia, jotka ovat nyt käsitteillä. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitoksia kovasti. Sitten äh, lopuksi pyytäisin, että herra Kopac meille vielä uusi lopuksi. Kiitos. Äh, kiitän erityisesti edustaja Van Penkkiä siitä, että hän otti esille tämän pan-eurooppalaisuuden, kun puhutaan sisäisistä energiamarkkinoista. Olen aina korostanut sitä, että, että kaikkihan me olemme kansainvälisten energiamarkkinoiden jäseniä. Eli, äh, eli tässä pyritään samanlaisiin tuloksiin äh, rajojen toisellakin puolella. Esimerkiksi Euroopan äh, unionilla on erilaisia direktiivejä, ja verkostomääräyksiä, jolla edellytetään, että jäsenmaat toimivat neutraalilla tavalla rajan takaisten naapurinsa kanssa. Eli meidän pitää miettiä ihan sitä samaa asiaa omalta kannaltamme, niin että, että, että meidän energiaunionin sopimusvaltiot ovat keskenään sitten tasavertaisia EUn asioita EUn sisällä tai EUn energiaunionin sisällä ei välttämättä voida päättää samanlaisista asioista tätä nykyään, mikä on tietysti naurettava. Eli ja jos nyt puhutaan tästä uudesta prosessointiklausulista, jossa edellytetään, että myöskin EUn rajojen vierellä tai sisäpuolella jopa olevia, olevat maat kunnioittavat näitä sääntöjä sitten kirjaimellisesti. Tässä Penkin puheenvuorossa tuli vielä ajatus seurausta meillä on tällä, tällä haavaa hyvät energiansiirtoverkostot. Meillä on mahdollisuus myöskin ihan sääntelyteitse lisätä ja tehostaa tätä Euroopan rajojen sisäpuolista sisäistä energian siirtoa sitten, ja mikä sitä estäisi näitä jäsenmaita, jotka ovat rajan pinnassa olevia, olevien naapurimaidensa kanssa hyödyntämästä näitä samoja mahdollisuuksia, vaikka varsinaiset ei olekaan kysymys EUn jäsenmaista. Kun puhutaan näistä Euroopan laajuisista energiaverkoista, niin me noudatamme niitä omalla, omalla alueellamme niin kuin tekin omallanne, mutta tästä puuttuu tämä yhdistävä kytkös. Eli, eli tällä tavalla tultaisiin sitten samalla ikään kuin tasapuolistaneeksi nämä pääoman riskit sekä Euroopan unionin sisällä että sitten sen alueella sijaitsevien ei-jäsenmaiden muodostaman yhteisön alueella. Tämä pan-eurooppalaisuus, jos me saisimme siitä sellaisen mantereen laajuisen, jos äh, pätemään koko äh, yhteislainsäädännön alueella ja siitä sitten leviämään naapurimaihin. Tämä paneurooppalainen visiohan on, on jo olemassa jo tämän energiayhteisönkin äh, luomisen seurauksena tavallaan myötäsyntyisesti. Äh, tässä ei mitään loppupäätelmiä halua tässä tehdä. Mä haluaisin vain kysyä te, ja pyytää teiltä äh, tukea siinä, että tämä äh, energiayhteisö jäsenet pääsisivät tasavertaisiksi kumppaneiksi yhteisille sisäisille Euroopan laajuisille energiamarkkinoille – kun tätä aikoinaan sorvattiin, siinä oli Turkin tuleva jäsen, jäsenyys ehkä kiikarissa nyt sitten Turkista, niin tämä tulee tarkkaan ei sen kummempaa, mutta siinä samaan syssyyn sitten monet maat tulivat hyötyneeksi siitä, että näitä keskusteluja on ja te käytiin sopimuksia tehty ehkä sitten Iso-Britannia joskus tulevaisuudessa Brexitistä huolimatta voi hyötyä näistä yhteisistä energiamarkkinoista. <clears throat> Näin mekin yhteisönä haluaisimme, energiayhteisönä haluaisimme siitä hyötyä, vaikka emme jäsenenä olekaan. Euroopan äh, yhteisön tuomioistuintahan on usein syötetty siitä, että, että, äh, että sille on tuputettu tätä brittiläistä oikeusjärjestelmää. No, se on siitä. Äh, tämä energiayhteisö on aika hyvä instrumentti, jolla Euroopan mantereen osia saadaan lähentymään toinen toisiaan ja, ja kärsivällisyyttähän meiltä ei puutu. Kiitokset äh, tuestanne Itre, Itre, <clears throat> Itre-valiokunnasta ja myöskin Petronilta myöskin täältä tuottajien puolelta. Kiitos, Rakopas välitämme kiitoksenne herra Pusekille ja kiitokset myöskin siitä, että olette tänne pitkän matkan taittaneet tullaksenne tervehtimään meitä. Nyt ollaan menossa käsittelemään toisia aihekokonaisuuksia, mutta voitte halutessanne jäädä kuuntelemaan seuraavakin asioita, jos kiinnostaa. No niin, hyvät naiset herrat. Nyt sitten äh, päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille. Muistuttaisinkin teitä siitä, että komission ehdotuksessa on uudet äh, hiilidioksidipäästötavoitteet 2020 jälkeisellä ajanjaksolla tätä tarkoitusta varten. Envi on tässä vastuuvaliokunta ja mm, ja äh, liikennevaliokunta äh, annamme tästä lausunnon valmistelija esittelee äh, kantansa lausuntoluonnoksensa. Siinä on kuusi muutosesityksestä. Tälle on varattu puoli tuntia enintään. Ja nyt haluaisin, että herra Adelunde esittelee oman lausuntoluonnoksensa viidessä minuutissa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, vuoden 2017 Euroopan unionin tilaa käsittelevässä puheessaan komission puheenjohtaja Juncker teki selväksi, että autoteollisuuden pitää investoida puhtaisiin ajoneuvoihin kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että näin on tehtävä, jos halutaan olla johtavassa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja toiseksi siksi, että voidaan ylläpitää eurooppalaisten autonvalmistajien voimakas markkina-asema. On selvää, että toimia tarvitaan, jotta liikenneala vastaa sitä, mitä Pariisin sopimuksessa sanotaan, mutta toinen puoli on aivan yhtä tärkeä. EUn autonvalmistajat ovat jääneet jälkeen siinä, kun ollaan siirtymässä vähähiiliseen liikkumiseen. Tässä tarvitaan ponnisteluita. Hiljattaisen tutkimuksen perusteella, kun siirrytään ajoneuvokannassa vähähiilisempään ja puhtaampaan autokantaan, voidaan luoda 200 000 työpaikkaa. Voimme olla tässä teknologisia johtajia ja tarvitsemme vuodelle 2025 voimakkaat ja kunnianhimoiset, entistä ympäristöystävällisemmät tavoitteet. Tiukemmat standardit tuovat etuja myös kuluttajille. Hiilidioksidi päästöt ja nämä rajoitukset vaikutusten arvioinnin mukaan toivat 183 euroa lisähintaa, mutta samalla myös melkein kymmenkertaiset säästöt polttoaineissa sekä diesel- että polttoaine, polttomoottoreille. vähäpäästöisten tai päästöttömien autojen tulo markkinoille on ollut hidasta ja tässä Kalifornia, Kiina ja Japani ovat menneet ohitsemme. Ja jotta tässä päästään eteenpäin, politiikan tekijöiden pitää asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita. EU, EUn markkinat eivät myöskään ole onnistuneet koska latausinfrastruktuuri on niin heikko, etteivät kuluttajat ole lähteneet näitä autoja ostamaan. Ja latausinfrastruktuuri ei edisty, koska autoja on liian vähän. Panostamalla tähän voimme saada aikaan vihreitä työpaikkoja. Voimme myös turvata sen, että pääsemme Pariisin tavoitteisiin, Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Mitä me siis ehdotamme? Ehdotamme, että vuoteen 2025 vähennettäisiin päästöjä 45 prosentilla ja tämä pitäisi nostaa sitten vuoteen 2030 mennessä 75 prosenttiin. Ehkä tämä kuulostaa liiankin radikaalilta, mutta täytyy muistaa, että kyseessä ovat vain uusien ajoneuvojen, uudet ajoneuvot, eivät kaikki ajoneuvot. Ja näitä tavoitteita tarvitaan, jos haluamme todella noudattaa Pariisin sopimusta ja Haluamme pitää eurooppalaiset autovalmistajat myös vastaisuudessa etulinjamassa. Sitten latausinfrastruktuurin ja sähköautojen osalta me ehdotamme sitovaa vähimmäistavoitetta, jonka kautta päästäisiin helpommin päästöttömään liikkuvuuteen. Tarvitaan investointivarmuutta, jotta voidaan edistää latausinfrastruktuurin ja päästöttömien autojen käyttöönottoon. Ja 50 prosentin päästötavoitteen vähentäminen vuoteen 2020 on sosiotaloudellisesti hyvä, mutta täytyy muistaa, että täällä kaikilla on valtavia sosiotaloudellisia hyötyjä silloin, kun tavoitteet ovat korkealla. Eli tulevaisuus voi näyttää valoisalta sekä ilmaston että EUn autonvalmistajien näkökulmasta, mutta jotta tähän päästään, tarvitaan nyt poliittista toimintaa. No, for... Kiitoksia, että pysytte aikataulussa. Linjepepestä, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia kovasti siitä, että Esittelijä todella viittasi nyt kaikkiin haasteisiin, joita meillä on edessämme myös tässä asiassa. Lyhyesti. Meidän on hyväksyttävä se, että on toimittava johdonmukaisesti Pariisin sopimuksen kanssa. Tästä ei kuitenkaan saa tulla minkäänlaista provokaatiota meidän mielestämme. Esittelijä motivoi tätä kyllä hyvin, mutta tässä ei ole vielä kaikkia mukana. On asetettava tavoitteet, joita ehdotuksessa on. 15 prosenttia, mitä komissio ehdottaa vuodelle 25 voisi olla 50 prosenttia, ja 30 prosentista vuoteen 30 olisi 75 prosenttia, ja tämä tarkoittaisi todennäköisesti jos tällaisiin tavoitteisiin lähdettäisiin, että tämä todella ravistelisi autoteollisuuttamme niin valtavasti, että tuhottaisiin myös kaikki Pariisiin liittyvät tavoitteemme. Ehkäpä pitäisi tarkemmin katsoa, mitä tällaiset väliaikaiset vaikutukset autoteollisuudessa ovat. Jos katsomme vuoden 2025 välitavoitetta. Tämä on laskettu vuoden 2021 lukujen perusteella ja niitä työstetään vuonna 2022. Jos 15 prosentista siirryttäisiin 50 prosenttiin, tässä pitäisi toimia kolmessa vuodessa. Tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon, että on siis oikein asettaa haastavia tavoitteita, mutta tuotanto on monimutkaista. Tuotantoon liittyy alihankkijoita ja niiden pitäisi sitten kolmessa vuodessa pystyä radikaalisti muuttamaan toimintatapojaan. Näitä asioita voidaan tehdä, jos tavoitteet ovat oikeita, mutta tässä pitää olla valtavaa vastuunkantoa politiikassa, koska muuten – näistä asetetuista tavoitteista tulee pelkkä vitsi sekä Pariisin sopimuksessa että tässä mietinnössä. On faktatietoa, joka osoittaa, kuinka tärkeää on, että lähestymistapa on realistinen, ottaa tosiasiat huomioon. Vuonna 2017 esimerkiksi dieselautojen myynti laski mutta bensiinimoottoristen autojen myynti taas nousi. Eli kuluttajan pitää kyllä ottaa huomioon todellisuus. Ja hän joutuu sitten hankkimaan kalliimman auton, joka saastuttaa enemmän. Eli meidän täytyy olla vastuullisia, on pidettävä kiinni Pariisin tavoitteista – Tämä on totta, mutta tässä ei kuitenkaan saa sortua mihinkään unelmointiin, vaan on katsottava faktoja. Sitten SNDstä, herra Pupa. Uh, sigur, Kiitos luonnollisesti. Tavoitteet, tässä on esitetty, ovat <clears throat> erittäin kunnianhimoisia. Ajattelen myös sitä, että tähän asti päästöt päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuus on 4 prosenttia uusista ajoneuvoista. Ja sähköautot, jotka ovat päästöttömiä, niiden osuus on 1 prosentti. Joten tavoite on todella erittäin kunnianhimoinen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen, jotka liittyvät päästöjen vähentämiseen, että nämä tämä pitäisi tapahtua itse asiassa autojen käyttäjien kautta, ja siitähän tässä puhutaan. Se siis riippuu myös siitä, miten kuluttajat hyväksyvät nämä autot, jotka ovat päästöttömiä tai joista syntyy vähän päästöjä. Ajattelen hintaa ja verrattuna tätä keskimääräisiin tuloihin, niin jotta voidaan vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen, me tarvitsemme lisää mahdollisuuksia päästä tutustumaan tietoon. Tarvitsemme myöskin rahoituksellisia kannustimia eh, siihen, että saadaan aikaan latausinfrastruktuuri. On tärkeää rohkaista eh, tutkimusta ja kehitystä ja innovaatiota myös tässä mielessä erilaisilla verokannustimilla ja myöskin yhteistyöllä teknisten korkeakoulujen kanssa, jotta voidaan edistää teknistä pätevyyttä, mikroelektroniikkaa, digitaalistumista, ja se, että testataan välineitä, ajoneuvoja ja sitten varaosia. Ja nämä kaikki nekin, että näkökulmat täytyy ottaa huomioon myöskin, kun puhutaan kustannuksista ja ajatellaan myöskin sitä, miten käyttöön uutta teknologiaa. On hyvin tärkeää, että valmistajat saavat kannustimia sitä varten, mitä ne he sitten ovat valmiita tuomaan markkinoille. Kiitoksia, Kupa. Sitten Susanna Uski ECRstä. Kiitos tästä luonnoksesta. Varsin kunnianhimoinen, hyvinkin kunnianhimoinen. Muistettakoon, että autoteollisuus on yksi Euroopan talouden vahvimmista vetureista – 12 miljoonaa työskentelee suoraan välittömästi autoteollisuuden palveluksessa, tutkimuksessa ja tuotekehitystyön arvo on noin 40 miljardia euroa vuodessa. Valtava summa rahaa. Lisättynä siis tähän varsinaiseen auton valmistukseen. Jos me ajattelemme näitä päästötavoitteita, <clears throat> voisi tietenkin kaikki ne seurauksineen sortaa tämän rakennelman. Euroopan unionin tavoitteena on löytää paitsi saavuttaa tavoitteet, vähentää kaikkia päästöjä, eikä pelkästään panostaa hiilidioksidin. Noksia päästöjä ei myöskään pidä tietenkään Äh, unohtaa tässä Dieselgate ja sen, sen ohjeistutkimukset osoittivat tämän aika kuurin tuntuvasti. Äh, me haluamme, ainakin minun mielestäni, äh, ylläpitää teknologisen innovaation johtoasemaa. Nythän olemme siirtymässä sähköautoiden käyttöön laajasti. Siinä on tullut unohdetuksi muut teknologiat sellaiset teknologian kehittämishaarat, joista olisi kenties tämän taistelun voittajiksi. Hallinnon ja politiikan e-, ei kannattaisi hyödy, mm, ikään kuin suosia yhtä teknologiaa jonkin toisen kustannuksella. Ei sitä koskaan hyvää seuraa. ehkä voisimme palata siihen, mitä muutama kollega on tuossa äh, todennut, eli että tavoitteet ovat kunnianhimoiset 30 prosenttia. Jotkut haluavat vieläkin tiukempia. Siis 30 prosenttia yli ilmastosopimuksen, ilmastopaketin tavoiterajojen. Se ei liene teknologisesti äh, tavoitettavissa kannattaa pysyä kohtuudessa, ei pelkästään kuunnella poliittista, poliittisia suorituksia. Ja ajatellaan nyt, että tässä auto, auto, autoteollisuudelle pannaan paineita, mutta ei tässä kannata nyt sentään liioitella. Thank you, Mr. Kiitos, herra Tusanovski. Rikkiä seuraavaksi. Merci, monsieur le président, et merci au rapporteur pour son travail. Kiitos esittely. Kiitos tehdystä työstä. Haluaisin sitä pari yleisempää kommenttia. Tässä nyt tarvitaan kolmeen asiaan tässä mietinnössä ympäristöaiheeseen, ilmastoaiheeseen ja sitten myöskin teknologiseen aiheeseen, mikä liittyy siihen, mitä ovat parhaat teknologiset ratkaisut. Ja sitten vielä lopuksi puhutaan myöskin taloudellisesta aspektista tällä Euroopan kannalta hyvin tärkeällä teollisuuden alalla. Tässä on tätä aikaan tasapainoa. Tämä ei vain ole, aivan ole onnistunut luonnoksen laatialta. Se, että voimakkaasti suositaan päästöttömiä ajoneuvoja ja sähköajoneuvoja, siinä katsotaan koko sykliä, siis sähköajoneuvojen osalta niiden äh, rakentamista näiden käyttöön. Ja nyt nythän jo puolet energiasta itse asiassa tulee jo uusiutuvista lähteistä. Tämä kuitenkaan ei riitä. Täällä kuitenkin otettiin joitakin asioita pois, mutta myöskin komissionista puuttuu joitakin asioita, nimittäin sosiaalinen arvo, joka liittyy näihin päästöihin, sillä jos matkustajaa kohti katsotaan päästöt, silloin on kysymys jonkan toisen näköinen. Pitäisi kyllä katsoa, kuinka monta matkustajaa kuljetetaan ajoneuvolla. On tärkeää ottaa myös tämä huomioon. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös katsoa infrastruktuuria ja tietysti myöskin käyttösäteillä on merkitystä, myöskin ehdollisuus on asia, jota ei voida aivan ilman muuta poistaa, koska se on tärkeä väline teollisuuspolitiikassa. Itren lausunlaatia ottaa tässä äärimmäisen kannan. Komissiokaan ei ole mennyt aivan näin pitkälle, mutta komission ehdotuksessakin ajatellen aiempia säädöksiä, sen tulisi olla tasapainoinen ja järkevä. Ja uskonkin, että meidän täytyy löytää tällainen kanta. Toisaalta on merkitystä ympäristönsuojelulla, mutta talouden kapasiteetti on ratkaisevan tärkeää. Lopuksi vielä, totta kai me, me pyrimme saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, liikenne siihen ei vielä ole osallistunut, mutta mm, siitä on tehty kyllä ratkaisuja, mutta ne ovat olleet sitä meidän ryhmämme kanta on se, että komission ehdotusta voitaisiin vielä parantaa, mutta viime kädessä se voisi olla hyväksyttävä. No, uh... Kiitos edustaja Rike. Uh, kuosta Silka. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös esittelijä Lundea tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä luo meille hyvät toimintapuitteet. GUE ryhmälle ja Kreikalle on tärkeää todella pureutua näihin kaikkiin tavoitteisiin, jotka on tuotu esille. On vähennettävä hiilidioksidipäästöjä, uusissa kevyissä kuljetusajoneuvoissa ja henkilöautoissa. Mutta meidän täytyy kuitenkin olla realistisia ja on otettava huomioon kaikki se data, jota teollisuudelta saamme. Hyvin usein, kun asetamme epärealistisia tavoitteita, syntyy haittavaikutuksia sekä ympäristölle että teollisuudelle että kuluttajille. Se, mitä nyt tarvitaan, on vertailukelpaista tietoa koko autokannasta ja sen päästöistä. Tämä on keskeisen tärkeää. Meidän täytyy katsoa, miten tämä vaikuttaa ihmisten työpaikkoihin ja tarvitaan kohdennettuja koulutus- ja muita ohjelmia. On tehtävä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa ja tarvitaan myös tarpeellista infrastruktuuria, esimerkiksi latauspisteinfrastruktuuria. Jos syntyy markkinahäiriöitä, tarvitaan myös valtion rahoitusta tällä alalla. Ja on katsottava eri teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä ei ole kyse siitä, että valitaan voittaja, vaan tärkeää on tarkastella eri vaihtoehtoja, esimerkiksi sähköautoja. Vaihtoehtoja on tällä hetkellä lukuisia, eikä tätä kannata lähteä turhan rajoittamaan. Jos katsotaan päästömittauksia sitten, Mittaukset pitää tehdä todellisissa ajo-olosuhteissa, kuten hiljattaisesta kokemuksesta on nähty. Jos näin teemme, teemme silloin voimme välttyä skandaaleita, joita näimme. Eli tässä muutama sana minulta. Kiitoksia edustaja Kiotis. Nyt vielä kuusi jäsentä, jotka haluavat puhua. Muistuttaisin kuitenkin, että, että nyt noudatamme minuutin sääntöjä. Edustaja Van Brent ensin, kiitoksia. Kun pyritään pysytellä sen. Kuuntelin esittelijä ja varjoesittelijöitä huolellisesti. Kaikki öö, viittasivat Pariisin sopimukseen, että siinä, siihen pitäisi pysyä. Ja sitten mietittiin sitä, miksi pitäisi noudattaa komission ehdotusta. Sitten mehän tiedämme, että komission ehdotus on niin paljon vaille kaikkia kunnianhimoa, että ei siinä suinkaan kannata pitäytyä. Tälle valiokunnalle e, e, on tärkeää paitsi tarkastella Pariisin sopimusta, myöskin olla <clears throat> aloitteellinen. Siksi on varmistettava, että meillä on talous otettu, talouselämä huomioon kautta linjaa, eikä yksin autoteollisuuden etuja ajeta. Että on erittäin, erittäin tärkeää, että, että, että mm, etenemme tasapuolisesti. Meillä on erittäin tiukat hiilidioksiditavoitteet, myöskin typenoksin ja muiden päästöjen osalta tavoitteet ovat kuin ehdolliset. Mutta, <clears throat> mutta yritetään ainakin tässä valiokunnassa saada enemmistö, vankka enemmistö sellaisten tavoitteiden taksi, jotka ovat kunnianhimoisempia kuin komissio, että olemme kuitenkin sitten näiden matalapäästöisissä autoissa ja kulkuvälineissä sitten kunnianhimoisempia päästörajoitusten suhteen kuin muuten. <clears throat> Kuten muistetaan, parlamentin suuri enemmistö on valmis tämä Gatein komitean Ähm, raporttia. Siinä oli tarkoitus 2030 mennessä poistaa kaikki mahdolliset äh, hiilidioksidipäästöt kaikista kulkuvälineistä. 2030 mennessä siis. Sen vuoksi me tässä ISRE-valiokunnassa haluaisimme todellakin tukea vastuuvaliokuntaa tässä. Äh, Kiitos. Aluksi ilmeiset kiitokset esittelijälle. Olen iloinen siitä, että me nyt täällä teollisuusvalikunnassa olemme käynnistämästä keskustelua tästä hyvin tärkeästä esityksestä. Olin Katlin van Brentin kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme saavuttaa itsemäärittämämme ilmastotavoitteet, mutta konkreettisesti tietyn kynnysarvon ylitse pääseminen, joka olisi kannattava autotollisuuden kannalta, jotta voitaisiin uusiutuviin tai sähköliikkuvuuteen investoida, merkitsee sitä, että pitää olla korkeat kynnysarvot. Samaan aikaan kuitenkin mahdollisia yksityisiä investoijia pitää tulla, joiden täytyy investoida infrastruktuuriin, koska niillä heillä pitää myös olla investointivarmuutta, jotta tietty määrä sähköautoja valmistetaan, jotka sitten luovat kysyntää. Edelleenkin olennainen este kuluttajien kannalta auton kaupassa on, te, se, että voidaan tehdä päätöksiä näiden päästöttömien autojen hyväksi, koska ei ole tarpeeksi infrastruktuuria ja ajatellen tulevia rangaistusmaksuja valmistajien kannalta. Silloin pitäisi olla erityisiä ohjelmia, joiden kautta voidaan tukea sitten yksityisiä investointeja infrastruktuuriin. Me emme saa unohtaa sitä, että tämä välttämätön muutos on tulossa ja että sillä ei saisi olla paljon sellaisia sosiaalisia vaikutuksia, jotka eivät ole toivottavia, kuten esimerkiksi työpaikkojen katoaminen auto teollisuudesta. Tärkeää on, että ollaan yhteydessä myöskin työmarkkinaosapuoliin, siis myöskin ammattiyhdistyksiin. Ja ilmastonsuojelu varmastikin on koko tal- taloutta ajatellen valtaisa tehtävä, koko yhteiskuntalle valtava tehtävä, mutta se ei saa tapahtua työntekijöiden kustannuksella autoalalla, jotka tähän asti työllään ja omalla panoksellaan ovat kuitenkin edistäneet koko yhteiskunnan hyvinvointia. Ja tärkeää on tässä se, että tällaiset rangaistusmaksut, jotka liittyvät infrastruktuurihankkeisiin ja näiden kautta vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja polttoaineisiin, kiinnittävät huomiota myöskin näihin kysymyksiin. On tärkeää, että ollaan järkeviä, saadaan aika järkevää kunnianhimoisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi, ja tässä otetaan huomioon myöskin siirtyminen tuotantotavojen muuttamisessa autoteollisuudessa ja myöskin tuotanto prosesseissa ja myöskin siihen, että tarvitaan uudelleen koulutukseen. Odotan mielenkiinnolla, mitä tässä viime kädessä syntyy ja odotan ilolla jatkuvaa yhteistyötä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Viime vuonna keskustelimme tarkistuksista energiatehokkuudesta rakennuksissa ja rakennusten remontoimisesta. Tässä oli erilaisia tavoitteita myös latauspisteistä. Jos emme puutu asiaan, tai sanoin tuolloin, että jos emme puutu asiaan, silloin sähköautojen osalta näemme saman tilanteen, että meillä ei ole latauspisteitä ja juuri tässä tilanteessa me nyt olemme. Nyt on katsottava, kuinka kunnianhimoisia tavoitteita meillä pitää olla vuosille 25, 30, 50. No minulla ei ole tähän vastauksia, mutta mikäli meillä ei ole kyllin hyvää latausmekanismia, näitä autoja, sähköautoja ei saada edes 5 prosenttia, koska kukaan ei pysty lataamaan autoja. Tarvitsemme sitovia tavoitteita tältä osin, mutta tämä kaikki jää täysin epärealistiseksi. Usein ajatuksemme ovat pelkkää kuvitelmaa. Eikä myöskään kannata lyödä lukkoon tietyn yhden teknologian käyttöä kun puhutaan yli 10 prosentin osuuksista sähköautoille Euroopassa. Vetyyn perustuva tai muut teknologian poisjättäminen olisi valtava virhe. Meidän pitäisi ensin katsoa eri teknologioita ja sitten vasta päättää, mikä niistä pärjää parhaiten tässä kilpailussa. Ja kolmanneksi vielä uskon, että meidän pitäisi todella vakavasti kysyä komissiolta, minkälainen vaikutusten arviointi on ja miten entistä paremmin voimme tukea näitä tavoitteita. Se, mitä Kathleen van Bremt sanoi, hän oli aika oikeassa. Hän puhui hiilidioksidipäästötavoitteista, kuinka suuria tavoitteita tarvitaan, kuinka tai minkälaisia prosenttiosuuksia eri autoille halutaan vetyautoille tai muille. Itse olen vetyautojen fani. Eli ehkäpä ei voida puhua siitä, että autokanta olisi sataprosenttisesti sähköautopohjaista. Meidän täytyy katsoa samalla myös, minkälaisia velvoitteita jäsenvaltioilla on latausverkostojen osalta. Kun puhutaan vedystä, sähköstä tai muista ratkaisuista, olemme vasta testausvaiheessa. Merkittävä saksalainen autonvalmistaja tietojen mukaan testaa tällä hetkellä vetyratkaisua. Mutta tarvitaan velvoite infrastruktuurin luomiseksi, muuten emme pääse eteenpäin. Me emme ole suostuneet lähtemään päätämättömiin toimiin ja siksi monia asioita ei voida toteuttaa. Energiatehokkuus kysymyksessä viime vuonna, kun katsottiin rakennuksia. Tässä lähdettiin liikkeelle väärällä jalalla. Sanottiin, että 15 prosenttiakin on utopia, koska näitä latauspisteitä ei ole. Meillä ei ole kylliksi toimintatahtoa. Kiitos kovasti. Ei tässä ole syytä pelätä edistystä tai kehityksen kiihtymistä. Olen esittelen kanssa yhtä mieltä siitä, että, että meidän pitää nyt lähettää selkeä sananen viesti teollisuudelle Meillä esimerkiksi eh, eh, Ronaldo kuulee, että heillä on kaksi, kaksi, kaksi sähköautoa luvassa. Eh, Volkswagenilla 2030 kaikki mallit sähköisenä tarjona. Sitten 2030-40 välisenä aikana loputkin varmasti seuraavat perässä. Sen vuoksi huomaamme, että tämä, nämä määräykset äh, toimivat ja äh, siihen tarvitaan vauhdittajaksi äh, julkisia investointeja ja että sitten sitä kautta voitaisiin päästä näistä vajeista ulos. Toisekseen olen kylläkin kollegojen kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän eh, kauttamme, viestimme kautta esimerkiksi bioetanolin tuotanto ja biopolttoaineen tuotanto muutenkin saattaa vauhdittua mikä eh, merkitsee sitten sitä, että meillä on vähäpäästöisiä polttoaineita käytettävissämme tulevaisuudessa. Tämä kaikki on tarpeen, katsomme näitä päivittäisiä ne ovat keskimäärin 22,5 kilometriä päivässä täällä päin maailmaa. Eli saattaa olla myöskin kohtuutonta pyytää, vaatia kaikkia sitten lataamaan sähköautonsa kotipihallaan uudestaan. Eli kaik, kyllä tässä tarvitaan erilaista vaihteluvaraa insinööritaidon kehittämisessä. Vielen Dank, merci. Now, Madame Sitten edustaja Merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, moi... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Olen hieman huolissani tästä mietinnöstä useasta syystä. On totta, että pitää olla kunnianhimoisia hiilidioksidivähennystavoitteissa, mutta sähköautoissa meillä on vielä monia ongelmia infrastruktuurin ja muidenkin asioiden kanssa. On harmi, että vain hybriditeknologia tuetaan, ei muita samantyyppisiä teknologioita. Tarvitaan teknologiat neutraalimpia toimia. Se, että tässä ei ole joustavuutta vuoden 2025 tavoitteiden osalta, on hankalaa. Ja teollisissa sykleissä suunnittelu vie aikaa ja tässä vuoden 2022-2025 välillä on vain kolme vuotta aikaa tehdä muutoksia. Erilaiset kevyet hyötyajoneuvot, raskaat hyötyajoneuvot ja muut kun katsotaan komission ehdotusta, sitä voidaan muuttaa, mutta meidän pitäisi päästä oikeaan suuntaan, niin näin ei mielestäni tässä lausunnossa ole, vaan tämä on jollakin tavoin dogmaattinen eikä heijastele teollisuuden todellisuutta, että tätä pitää valiokuntana tutkia. Kiitokset, Radio Luxemburg, herra Turmas. Je, suis l'auteur du prochain rapport, donc je peux être niin, minä olen seuraavan mietinnön esittelijä, eli minulla riittää lyhyt puheenvuoro. Tässä täytyy muistaa, että, että tässä on ihan fyysisiä faktoja vielä. Esimerkiksi vety on paljon kolme kertaa kalliimpaa kuin sähköauto, eli siihen tarvitaan myöskin energiaa sitten taakseen paljon enemmän taakse. Sitten jotkut ovat puhuneet näistä synteettisistä polttoaineista. Siellä kuitenkin äh, äh, kerrovat ovat 80 jopa. Eli on ihan selvää, että äh, sähköauto on huomattavan paljon tehokkaampi kuin muut silloin, kun siirrytään nollapäästöihin Vetyauto Ei varmaankaan kadulle ei tunne. Mutta fysiikan, fysiikan lait määräävät sen, että sähköautoja on sitten vastaavasti sitäkin enemmän ja jotkut väittävät, että tämä matalahiilinen eh, käsite ei ole selkeä, eikä olekaan, mutta tiedetään, että eh, investoinnit eh, tarvitaan siis näihin akkuihin, jotka olisivat kierrätettyjä 100 prosenttisesti ladattavia 100 prosenttia uudistuvien energialähteiden varaamia. Äh, esimerkiksi Ruotsissa on jo tällainen kestävä äh, leima käytössä näissä. Me emme puhu tämän päivän akuista ollenkaan, vaan kysehän on, on ihan äh, täysin siitä, miten lähitulevaisuudessa toimitaan. Me, meillä on luvassa eurooppalainen merkintä vihreille akuille huomenna ensi vuonna, jos Aga esimerkiksi parhaillaan suunnittelee näitä tulevaisuuden akkuja ja niiden tämän uuden markkinan suojamaskin sen tulevat nämä aitausmerkinnät. Siltä osin, jos tarkastellaan tätä sähköautoa ja miettiä sitä tilannetta, mikä tämä sähköauto on viisi kertaa tehokkaampi kuin diesel tai bensiiniauto, bensiinikäyttöinen auto. Että tätä voidaan sitten vielä tehostaa uusiutuvien energioiden lähteiden tulevaisuutta käsittelevässä direktiivissä. Tässä myöskin näiden sähköautojen lataamisessa käytetään uusiutuvaa sähköenergiaa. Kun puhumme näistä päästövähennyksistä, kaikki kallistuu, vaakakuppi kallistuu kyllä sähköautojen puoleen selkeästi, selvästi. Yes, thank you, Chairman. I would like to also say... Kiitos puheenjohtaja. Muutama sananen minultakin. Tämä on tietysti hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Edessämme on valtavia haasteita, kun pyrimme leikkaamaan liikenteen päästöjä. Kaikki tietävät, että tämä ala on ainoa, jossa päästöt ovat jatkuvasti vain kasvaneet. Eli haasteet ovat valtavia, mutta samalla tiedämme, että tähän tarvitaan aikaa päästöjä ei yhdessä yössä leikata. Koko EU:ssa on vain neljä jäsenvaltiota, joissa tieliikenne tuottaa vähemmän päästöjä kuin vuonna 1990 ja kotimainen Suomi kuuluu näihin. Mutta suurimmassa osassa maita päästöt kasvavat kasvamistaan. Meidän pitää olla käytössämme teknologia, neutraali lähestymistapa. Emme voi valita tässä vaiheessa vain yhtä, koska tähän tarvitaan aikaa. Ja kaikkein nopein tapa leikata päästöjä on uusiutuvien energialähteiden käyttö. Samalla on hyvä, että sähköautoja ja niiden käyttöä edistetään, mutta tähänkin liittyy esteitä, akku, teollisuus ei ole vielä kyllin kehittynyttä ja vety ja muut tarjoavat vety, ja muutkin tarjoavat mielenkiintoisia muita vaihtoehtoja. Eli täytyy toimia teknologianeutraalisti. Autoteollisuus sitten itse voi päättää, mikä on tehokkain keino päästöjä leikata, mutta meidän ei tulisi tehdä päästä, päätöstä teknologiasta niiden puolesta. On asioita, joita pitää ottaa huomioon. Koko infrastruktuuri, koko ö, järjestelmä, kuinka te, tehokasta se on ja myös ajoneuvoteknologia. Eli tässä on eri osasia, joita on tarkasteltava kaikkia yhdessä. Vedessämme on siis suuria haasteita, mutta meidän pitää pysyä teknologian neutraaleina. Uh, Kiitos. Uh, komissiosta sitten vielä, herra Messel. Kiitos. Komissiokin sai uh, puheenvuoron tässä vaiheessa kannattaisi ehkä selittää hiukan, mikä, mikä komission ehdotuksen takana on tämä järkeily. Ja, ja miksi, miksi sitten ää, nämä luvut ovat ää, ale, alemmat kuin esittelijän tavoiteluvut. Komissio on tässä tarkastellut kolmea piirrettä yhteensä. Eli vaikutus ympäristölle, vaikutukset kuluttajalle ja sitten tällainen sosiaaliset vaikutukset työllisyyteen, erityisesti mitä tulee innovaatioihin. Ja nyt kun tarkastelemme ympäristövaikutuksia, monet ovat puhuneet Pariisin sopimuksesta ja to, toki Euroopan unioni on luvannut vähentää päästöjään vähentää 40 prosentilla 2040 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Tämä edellyttää sitä, että liikenteen päästöjen olisi vähennettävä vähintään 35 prosentilla 2005 vuoteen nähden verrattuna. Ei tämä tietenkään autoilu, autoilun kust, päästövähennykset eivät ole halvin tie. Siellä kustannusvaikutukset ovat 25 prosenttia. Komission ehdotuksessa johtaisi tämän luvun noin 22 prosenttiin, eli yhdellä ehdotuksella yksin ei saada liikenteen päästöjä aisoihin. Loppupäästöt sitten ratkeavat raskaan liikenteen hiilidioksidipäästörajoilla. Siitä on luvassa toukokuussa esitys meiltä. Tähän kytkeytyvät myöskin muut toimet, siis Eurovinjetin uusinta, ajoneuvodirektiivin, kuljetusdirektiivin uudistaminen ja ja monilla parlamentaarikoille on tärkeää ollut myöskin, myöskin että esimerkiksi tämä polttoaineseosdirektiivi ja samoin sitten lopulta jäsenmaillahan tulee olemaan omat kansalliset ja paikalliset järjestelmässä kuin mitä esimerkiksi liikennejärjestelyihin tulee. Brysseli ei varmaankaan ole ainakaan hyvä esimerkki Euroopan äh, laajuisille liikennejärjestelyille. No, nyt kun tarkastelemme näitä päästötavoitteita, tiukempia mm, mm, päästötavoitteita erityisesti kaksi, tämä merkitsi yli noin kolmen prosentin kokonaispäästövähennyksiä, eli 2000 vuosi käytettäisiin viitevuotena, ei se vaikuttaisi niinkään, niinkään paljon. Kaiken kaikkiaan säästöt kuluttajille ovat 2000, 2030 noin 1100 euron luokkaa. Mutta jos tavoitetta kiristetään, silloin kuluttajien saama hyöty pikkuhiljaa hupenee, jos se tavoite nostetaan 40 prosenttiin. Äh, äh, säästön, säästöt äh, vähenevät 400 ja sitten vielä kiristetään siitä 5 prosentilla, niin säästöt hupenevat tuhannella euroa. Toki myöskin sitten ajoneuvojen tuotantokustannukset toisessa päässä tätä vaaka kasvavat. Nythän on nähty koko joukko erilaisia lukuja erilaisista lähteistä ja selvityksistä. Täytyy miettiä myöskin sitten, mitä olettamuksia siellä taustalla on. Kun komission ehdotusta tarkastelee, huomataan, että 30 prosenttia ei, ei johda työllisyyden heikkenemiseen pikemminkin päinvastoin ehkä lievästi, mutta kuitenkin. Ja sitten vielä erilaisen teknologian miksi siitä tehostuu 30 prosentin tavoitteella, tavoitteella koska, koska siinä hu- huomataan esimerkiksi tällaiset hybridi- ja sähköautojen tuotanto kasvaa, joka sitten tuo lisää vaihtelua tähän autokantaan. Näissä autoissa on kaksi moottoria, sähkömoottori ja sitten normaali polttomoottori. Ei sitten myöskään johda, kun työvoiman dramaattiseen vähenemiseen, kun äh, kuitenkin on näitä uusia ajoneuvoja linjalta tulossa. 2025 äh, äh, oli se tavoite maltillinen ja 2035 75 prosenttia. Silloin vaikutuksetkin olisivat huomattavasti dramaattisemmat. Ja sitten puhumattakaan täysin päästöttömistä ajoneuvoista, joihin edes oteta huomioon näitä matalapäästöisiä autoja. Äh, silloin ne on tietysti tällaisia sähkötolpasta äh, virtaa ottavia hybridiautoja maanteilla ollenkaan. Eli äh, en kyllä ymmärrä, miten tämä sitten kokonaistaloudellisesti olisi tehokkaampaa. Komissio on pyrkinyt tässä mahdollistamaan tämmöisen mahdollisimman joustavan sujuvan siirtymän sitten näihin päästä, tähän päästöttämään autoiluun. Taustalla täytyy muistaa myöskin, että työvoima pitää kokonaan uudelleen kouluttaa tällä tuotantopuolella uusiin haasteisiin. Ja e, e, eri e, Euroopan alueethan ovat tietenkin hyvin erilaisessa asemassa, mitä tulee tähän itse valmistuksvaiheen haasteisiin. Tähän alkuun vain nämä lyhyet kommentit. Ymmärrän, että jatkokeskustelulla on runsaastikin tarvetta. Huomenna TRAN valiokunnassa tapaamme ja tuonnepana vielä ympäristövaliokunnassa, kun sieltä lausunto aikanaan valmistuu. Ja komission sitten siis tuollakin toki valmiina kantamaan kortensa kommenteihin ja muin analyyseen kekoon. Kiitoksia. Ja sitten vielä esittelijä Herra Delon. Thank you so much. Kiitos ja kiitos tästä mahdollisuudesta käydä keskustelua tästä tärkeästä kysymyksestä. Muutama kommentti kollegojen puheenvuoroihin. Jotkut pelkäävät, että liian korkea tavoite merkitsee sitä, että syntyy vaikeuksia tuottajille. Eurooppa on nyt jäämässä jälkeen, se on keskittynyt liikaan dieselin umpikujaan, kun samaan aikaan Kaliforniassa ja Japanissa tähdätään kohti päästöttömiä ajoneuvoja. Meidän täytyy tähdätä uuteen. Jos teollisuus vain tuottaa menisyyden autoja, niin siitä on vaikeuksia. Mitä tulee tähän sosiaaliseen näkökantaan? Jotkut kenties ajattelevat, että on parempi sosiaalisista syistä lykätä vihreää muutosta, mutta minun mielestäni se, että, että vain lykkäämme asiaa eteenpäin, lykkäämme päätöksiä tulevaisuuteen, niin silloin – joudumme hyvin nopeaan muutokseen yhtäkkiä. Minusta sosiaaliset ja työmarkkinavaikutukset ovat joustavampia, jos toimimme nyt, ja ovat vaikeampia, jos lykkäämme asioita. Jotkut ovat huolissaan autoteollisuudesta ja sen roolista työmarkkinoilla ja taloudessamme, mutta minun mielestäni minun etuksen luo mahdollisuuden investoinneille uuteen teollisuuteen, uuteen tuotantoon, joka käyttää uusia taitoja. Luotan siihen, että meidän autoteollisuutemme voi selviytyä vihreässä muutoksessa, jos me luomme asianmukaiset puitteet. Me voimme johtaa kehittämisessä, rakentamisessa ja autojen viennissä tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, herra Dahlund. Ja nyt haluaisin muistuttaa siitä, että määräaika tarkistuksille on 26. huhtikuuta kello 12 siis 26. huhtikuuta kello 12. Nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen, joka on puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen. Valmistelija on herra Turmes. Haluaisinkin antaa hänelle puheenvuoron. Hän esittelisi meidän lausuntoluonnoksensa. Uh, so thank you very much. Um, Kiitoksia. Hallitusten tekemät julkiset hankinnat, myös julkisviranomaisten hankinnat. Ja kun puhumme siis autojen julkisista hankinnoista, ajoneuvojen julkisista hankinnoista, niin jos julkinen sektori tekee tarjouskilpailuja jätteenkäsittelyssä kaatupaikoissa, niin se voi myös tehdä samankaltaisesti ajoneuvojen suhteen. Tämä ei ole pelkästään hallitusten omistamien ajoneuvojen osalta näin, vaan myös muidenkin. Meillä oli direktiivi, joka oli niin heikko, että se ei toiminut. Nyt komissio ehdottaa direktiivin tarkistusta. Ja on hyvä, että komissio näin tekee, mutta meidän on keskityttävä paremmin tiettyihin asioihin. Jotkut puhuvat teknologianeutraalisuudesta, mutta ilmastonmuutos maailmassa tämä ei ole mitenkään pätevä konsepti. On planeetta, hiili saasteita ja hiilen tuotannosta ja fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon. Miten tämä muuten toimisi? On myös tiettyjä hyödyntämiskelpoisia teknologioita ja kuten sanoin, ne ovat eri tavoin tehokkaita. On varsin selkeää heti kun kaivaa asia vähän syvemmältä, niin tulevina vuosikymmeninä tuodaan eteenpäin erityisesti sähköautoja, ehkä myös vetoauto, vetyautoja. Eli sähköistäminen tarkoittaa sähkö- ja vetyautoja hyvin todennäköisesti. Tässä on kyse saasteista, palaan tähän vielä, mutta myös teollisuuspolitiikasta. Ja nyt annan teille yhden luvun, joka on ravistuttanut myös komissiota. Tällä hetkellä Kiinassa on 400 000 sähköbussia. Kuinka paljon niitä on Euroopassa? Ei edes 2000. Ei siis edes 2000. Mikään suurista eurooppalaisista bussiyhtiöistä ei ole todella lähtenyt sähköistämisen tielle, kun taas Kiinassa niitä on 10-15. Niillä on tuhansien sähköbussien kokemus. Ja kuten sanoin, jos haluamme, että teollisuuspolitiikamme selviää, meidän on välitettävä selkeä viesti. Ja julkishankinnoissa teidän avullanne haluaisin, että luodaan tällaiset premium-markkinat, sähkö- ja vetyautoille ja niin, että niissä on tulevan sukupolven akkuja. Jos nyt kysyy yritykseltä, mistä voi ostaa halvimman akun, vastaus on, että ei Euroopasta. LG Etelä-Koreasta tai jokin japanilainen yritys näitä myyvät. Tästä keskustelimme komission kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että ainut keino Euroopan palata tähän kilpailuun on luoda vihreä akku, jota, joka pystytään sataprosenttisesti kierrättämään ja alusta lähtien jo tiedetään, että se voidaan purkausin ja täysin kierrättää. Sitten toiseksi akkutehtaita täytyisi pyörittää täysin Uusiutuvalla energialla tällainen hanke on Ruotsissa. Ja sitten kolmanneksi vielä ähm, tässä ulkoistaminen ja vastuullinen kaivannaisteollisuus. Eli sähköautot, akut, ne pitää yhdistää. Minulla on lukuja, joista voidaan keskustella. Tärkeää on, että komissiolla ei ole lukuja vuodelle 2020. Nyt on se hetki, jolloin hävitään tai voitetaan. Markkinat vuonna 2020 pitäisi olla sellaiset markkinat, joissa tällaiset premium-markkinat Euroopan luodaan. Tämä on siis velvoite paikallisviranomaisille ja voin kertoa teille, että kyllä ne ovat valmiita lähtemään peliin, mutta vain silloin, jos rahoitustakin löytyy. Tässä on koko naisia lukuja verkkojen Euroopasta, Esiristä, investointipankista ja niin edelleen. Eli rahoitusta tarvitaan. Älkääkä hetkäkään uskoko, että saasteista päästään nopeasti eroon kaupungeissa keskittymällä ainoastaan uusiin autoihin. 350 kaupunkia Euroopassa ei vastaa eurooppalaisia ilmansaastenormeja. Ja tuolle kaupunkien luokalle ehdotan jälkiasennusohjelmaa. Sen pitäisi saada aikaan tuloksia kahdessa kolmessa vuodessa – saadaan lisää energiaa hybridibusseihin. Eli tämä on ohjelma, jonka kautta saataisiin näihin 350 eurooppalaiseen kaupunkiin nopeasti tuloksia näihin kaupunkeihin, jotka eivät pysy eurooppalaisen lainsäädännön perässä tai rikkovat sitä. Tässä lyhyesti kaikki. E kiitoksia herra Turmes. Sitten äh, EPPn edustaja Kampus, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja Haluaisin aluksi kiittää heitä Turmesia siitä työstä, jota hän on tehnyt tästä aiheesta, jota me käsittelemme. Me tulimme tekemään tarkistuksia hänen luonnokseensa, koska, koska olemme hyvin kaukana näkemyksemme, mutta tulemme osatamaan kaikkemme tahtomme, jotta saamme aikaan teksti, josta olemme yhtä mieltä, joka on tasapaino, joka saa laajan tuen. Ja olen varma, että tarkistukset, jotka tässä syntyvät tulevat auttamaan tähän suuntaan. Epäilystäkään siitä, etteikö pitäisi saada aikaan vakaita äh, lainsäädäntöpuitteita, selkeitä tavoitteita ja että Eurooppa voisi myöskin täyttää kansainväliset sitoumuksensa ennen kaikkea Pariisin ilmastosopimuksen. Kuitenkin on niin, että emme saa unohtaa näitä tavoitteita, mutta ne eivät voi kuitenkaan E, johtaa siihen, että heikennettäisiin tätä uudelleen teollistumisen prosessi Euroopassa teollisuuden, joka täytyy olla kilpailukykyistä, innovatiivista, joka pystyy myöskin luomaan työpaikkoja ja voi olla sellaista, että se vaatii korkeaa tasoa. Tämä uuden teollistuminen e, merkitsee sitä, että pitää saada toimintoja, jotka ovat e, tasapainoisia, jotka joiden kautta voidaan saavuttaa tavoitteita, jotka liittyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ja saastumisen vähentämiseen saman aikaan, kun sitä lisätään myöskin taloudellista toimintaa ja luodaan työpaikkoja. Sitten samanlaisesti kuitenkin on niin, että me olemme pitkälti samalla linjalla siinä, miten puhutaan harmonisoinnista, joka liittyy julkisiin hankintoihin unionin tasolla. Tämä voisi olla tapa, jolla saataisiin aikaan linja-autoille, kuorma-autoille ja muille kulkaa ajoneuvoja, jotka ovat puhtaita ja tehokkaita, uuden tyyppiset markkinat Euroopan tasolla, tällainen investointi ja in, in, innovaatio ja investoinnit puhtaaseen liikkumisen on hyvin tärkeää, ja politiikka, joka estää meitä kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti, on sellaista, että se tulee johtamaan haaksirikkoon. Tästä mielessä on hyvin tärkeää pitää mielessä se, että pitää suojella eurooppalaista teollisuutta huono epäreiluta kilpailutyötä harjoittavat kolmannet maat ja nimenomaan käyttäen tässä julkista hankintoa. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, sanoisin, että komission ehdotus avaa mahdollisuuksia monilla rintamilla. Ja minusta e, e, tässä on myöskin nyt lausunnonlaatiasta on muitakin asioita lisää esille, joista olemme samoilla joiden kanssa, joistakin asioita olemme merinoilla ja meidän e, e, tarkistusryhmät tulevat noudattamasta linjaa, joka tässä mainitin, että ne olisivat sellaisia, että ne vastaisivat Euroopan talouden hyvää toimintaa, loisivat työpaikkoja ja että yritettäisiin hyvinvointivaltio. Me emme saa sallia sitä, että syntyy talous, joka ei ole kilpailukykyinen ja joka ei pysty joka toivottavasti noudattamaan niitä sitoumuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen, jotka ovat joista kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä tässä talossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. And now Mr. Kiitos. Sitten SNDstä, herra Korobashi. Niin puheenjohtaja. Aloittaisin seuraavalla kommentilla. Ensinnäkin meidän pitäisi puhua tarvittavasta infrastruktuurista. Meillä on, on 120 000 latauspistettä Euroopassa tällä haavaa. Tarvitaan 5-6 kertaa enemmän näitä. Mutta emme me kuitenkaan voi pakottaa valmistajia Äh, saavuttamaan tai äh, äh, pyrkimään rinnallamme näihin vähimmäistavoitteisiin, jos emme anna teille resursseja siihen. Jos, jos ajatellaan julkisia hankintoja, paikalliset ja alueelliset viranomaiset pitää saada saman kelkkaan myöskin. Tässä ovat sekä kuntien yleiset liikolaitokset että päätteet kohdeyleisönä. yleisönä jos ajatellaan näitä kuntien talousarvioita, siellä tarvitaan nimenomaan runsaasti panostuksia näihin latauspisteisiin ja muun infrastruktuuriin. Ja jos ajatellaan näitä heikoimpia lenkkejä liikenteessä ja kuljetuksessa yleensä, niitä pitää vahvistaa. Tässä on rahoituslaitokset tietenkin avainasemassa myöskin. Jos ajatellaan monivuotista rahoituskehystä, siinäkin on otettava niissä määräyksissä huomioon nämä tavoitteet ja mahdollisuudet niihin pääsemiseksi. Jos ajatellaan sitten ajoneuvojen elinkaarta, me, meidän pitää miettiä sitä, arvioida paitsi päästöjen kautta myöskin ajatellen ajoneuvojen valmistukseen vaadittavaa energiaa ja sitten niiden loppukierrätys tulee myöskin ottaa huomioon, kun ajattelemme päästöjen kokonaisvähennyksiä. Ajoneuvoa pitää käsitellä kokonaisuutena meidän pitää kannustaa, eh, rohkaista sellaista eh, ajoneuvotuotantoa, jossa on jo valmiina eh, tiukemmat päästörajat ja kierrätys otettu huomioon. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu on hyvä jatkoa edelliselle keskustelulle, joten en toista kaikkea, mitä aikaisemmin sanoin. Haluaisin kiittää esittelijä tästä luonnoksesta. Tämä keskustelu on todella tarpeellinen. Onko tämä kunnianhimoinen ehdotus tai löydetäänkö tätä kautta nyt sitten parhaat tekniset ratkaisut? Täsmennykseksi sanoisin, että kun katsotaan julkisen liikenteen julkisia hankintoja, on olemassa päästöttömiä vaihtoehtoja, kuten raitiovaunut. On myös kaupunkien luonteeseen liittyviä rajoitteita ja on myös akkujärjestelmiin liittyviä rajoitteita. Kun katsotaan liikennettä, emme voi jatkaa käyttämällä nykyakkujärjestelmää. Ne latautuvat hitaasti ja niin edelleen. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole varaa käyttää muita järjestelmiä. Ja sanon tämän suuren teollisen kaupungin entisenä pormestarina. Siellä tällaisia toimia aloitettiin ja olen vakuuttunut siitä, että meillä on teknologista potentiaalia, jotta voitaisiin luoda uudenlaisia järjestelmiä akuille tai virran varastoinnille. Mutta tällä hetkellä nykyakut ovat sellaisia, että niiden käytölle on esteitä kaupungeissa. Esimerkiksi latauspisteitä ei löydy joka kulmalta. Jos on bussilinjoja, joiden pitäisi ajaa kaksi tuntia, mutta niiden pitäisi sitten tunnin välin ladata akkua, niin kaikki tämä on aivan turhaa. Tarvittaisiin tuplamäärä ajoneuvoja. Mutta tämä keskustelu on todella siis keskeisen tärkeää. Emme kuitenkaan voi päättää teknologiasta vielä tässä vaiheessa, vaikka jokin teknologian muoto vaikuttaisikin tällä hetkellä meistä parhaalta. Pitää ottaa huomioon myös kaupunkien erityispiirteet ja eurooppalaisten kaupunkien historiallisten keskustojen tyypilliset piirteet. Kaikki tämä täytyy keskusteluissa muistaa. Odotan innolla mielenkiintoista tulevaa keskustelua. Kiitos, edustaja Tsernowski. Aldesta, edustaja Meisner. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää. Me olemme joistakin asioista yhtä mieltä kanssa, joistakin taas emme ole. Mä aloitan niistä asioista, joista olemme yhtä mieltä. Ei ole jotenkään väärin todeta, että julkisessa vankilossa pitää nopeuttaa tätä hiilestä irtautumista. Liikenteen alalla pidän myös hyvänä sitä, että esittelijä tässä komission äh, lähestymistavan osalta, joka on se, että katsotaan mitä, äh, mitä tulee mikälaisia pakokaasut ovat, niitä katsottaisiin koko tätä elinkaarta. Kysymys oli pelkästään sitä, mitä päästöjä suorasti syntyy ajoneuvosta, vaan kysymys on myös tuotannosta, samoin siis auttaman tämän samoin myöskin äh, akuista ja polttoaineista. Näemme kuitenkin asioita eri tavalla, vaikka täällä on nyt tietokuvasti mainontaa, joka koskee e, sähköautoja. Meidän minusta pysyä teknologian neutraalina, koska Euroopassa meillä on jo hyvällä tiellä sellaisiakin äh, kulkuneuvojen aloja, joiden osalta voimme olla eh, johtavia. Esimerkiksi pitkälle edistyneet biopolttoaineet, on myöskin synteettisiä biopolttoaineita, jotka voivat tulevaisuudessa nousta alan, alankoma, Pohjoismaissa käytetään enemmän kaasua kuin sähköä. Joten tätä kannalta katsottuna pitäisi myöskin pohtia sitä, mm, tämähän sopii siihen puitedirektiiviin, joka koskee vaihtoehtoisen polttoaineen infrastruktuuria, jota on panemassa voimaan parhaillaan. Se koskee muutakin kuin sähköä, koskee myös vetyä eh, ja eräitä muita eh, energialähteitä. Ja tässä on kysymys rahoituksesta ja siitä, miten se rakennetaan. Sitten kysymys siitä, mitä sitten, jos eh, mitä liittyy SEFin ja e-, ESIRiin, riittääkö tämä kaikkeen, riittääkö tämä myöskin maaseudulle? Tämä on minusta erittäin hyvä kysymys. Mehän haluamme, että kaikkialla on julkista liikennettä, ja me teemme paljon sen hyväksi ja euro kuuden myötä esimerkiksi on saatu hyvin aikaan päästöjen vähentämistä, eikä missään tapauksessa pitää vaarantaa tätä siksi, että maaseudulta saattaa puhua puuttua rahoitusta ja että siellä voidaan välittömästi ryhtyä tällaiseen jälkiasennuksiin, joten minusta meidän pitää olla hiukan realistisempia ja katsoa, että Eurooppa ei ole Kiina ja että meillä on osittain muitakin mahdollisuuksia. Ja tämän mukaisesti tulemme tekemään myös tarkistuksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Surin. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao relator. Nós tivemos nesta, últimos, nestes dois últimos eh, parceiros, neste relatório, a oportunidade de ter uma discussão muito. Nyt meillä on ollut tilaisuus käydä eh, Äh, hyvään, hyvin hyödyllistä keskustelua Euroopan unionin liikkuvuuteen liittyvistä asioista ja mobiliteettiin. Ja jos ajatellaan, että Eurooppa on äh, aika jo, ollut johtoasemassa näissä energian säästökysymyksissä. Nyt ei olla nyt enää ollenkaan todellisuuden tajuisesti liikkeellä. Äh, me tietenkin toki olla kunnianhimoisia ja näitä äh, tavoitteita ei pidä vesittää. Tässä pitäisi edetä ikään kuin kahdeksi vaiheesta. Meidän pitää, pitää saada aikaan pieniä parannuksia tähän nykytilanteeseen. Ja sitten kuitenkin pitää panostaa reilusti ihan uuteen sukupolveen liikenteessä akuista lähtien äh, äh, äh, sähköverän säilymiseen tarvitaan uutta teknologiaa välineistä kehittämiseen, kaiken kaikkiaan kokonaan uusia innovaatioita. Eli tässä on sekä energian ja informaation yhdistelmästä lähinnä ja ajatellaan sitten juuri näitä komission rahoitus tavoitteita. Siellä pitäisi olla, nyt, nyt ollaan äh, risteyksessä äh, vedenjakajalla, nyt pitää tehdä selväksi, mihin suuntaan ollaan menossa ja tarjota sitten, kun se suunta on päätetty, äh, tarjota myöskin riittävästi varoja siihen, jos ajatellaan horisontti 2020 tavoitteita, niin siihen ja asetettu toiveita, niin pitää myöskin sitten huolehtia siinä, että meillä on riittävästi resursseja, että saadaan esimerkiksi tämä latausverkosto tarpeeksi tieksi. Kiitoksia edustajamme. Sitten eh, seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että pidän tästä mietinnöstä, koska tässä käsitellään erilaisia ajatuksia, jotka minua kiinnostavat. Puhuisin julkisesta liikenteestä. Sitä on käsiteltävä, koska muuten emme saa tehtyä siitä, mitä haluamme. Meiltä puuttuu tietoa. Omassa kotikaupungissani pyritään ostamaan puhtaita ajoneuvoja, mutta kukaan ei pysty kertomaan, mikä yritys tällaisia puhtaita busseja tekee. Kukaan ei tiedä tarkkaa tietoa, ja tämä on asia, jonka komission tulisi ottaa huomioon. Ja sitten toiseksi, kävin San Franciscossa siellä, näkee julkista liikennettä, ratikoita, hybridibusseja, puhtaan ilmabusseja ja niin edelleen. Taitaa olla joitakin dieselbusseja vielä liikenteessä, mutta 90 prosenttia julkisista liikennevälineistä on uusia ja näin meidänkin pitäisi pyrkiä tekemään. Kun katsotaan sitten kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja, tiedän vain yhden tapauksen, missä rekka on toiminut hyvin sähköakuilla. Eli tässä tarvitaan vielä ponnistuksia. Haluaisin esittelijä ottamaan huomioon sen, että akun paino usein johtaa siihen, että auto on painavampi kuin mitä on sallittua. Eli tätä on katsottava ja samoin täytyy katsoa sitä, miten painoluokkia ajoneuvoissa lasketaan. Kevyen hyötyajoneuvon osalta tarvitaan seitsemän vuotta valmistuspäätöksestä siihen, että ensimmäinen ajoneuvo saadaan kaupalliseen hyötykäyttöön. Ja vuosi 2025 tässä ei anna tuottajille ja valmistajille kylliksi ennakoitavuutta, ainakaan jos heillä ei ole saatavilla tietoja. Eli tämä ennakoitavuus pitäisi ottaa tässä huomioon jotta meidän ehdotuksemme voisi olla vakaa ja tasapainoinen. Jos katsotaan eri maita, usein nämä prosenttiosuudet ovat aika avokatisia. Romaniassa 17 prosenttia vuoteen 2025, eikä nyt muista kuinka paljon vuoteen 2030. Tämä on erittäin avokätinen tarjous mielestäni, mutta tätä pitäisi mielestäni katsoa uudelleen ja katsoa, mitä teknologiaa voidaan toteuttaa. Ehkäpä he eivät ole ymmärtäneet kaikkia liitteitä. Liitteitä raskaiden hyötyajoneuvojen osalta on useita. Olen näiden ajoneuvojen osalta vieläkin skeptisempi Tiedän vain Teslan onnistuneen tässä. Miten 6 prosenttiin voidaan päästä vuoteen 2025 rekoista? Silloin pitäisi Romaniassa olla siis 6 prosenttia sähkörekkoja. Kaikki kysyvät, mitä teknologiaa tässä nyt ajatellaan. Ehkäpä nykyteknologiaa pitäisi hyödyntää paremmin eikä spekuloida. Mutta ehkäpä tässä on ehdotuksia, joita asiantuntijat voivat pohtia. Komissiosta, herra Dubolini, olkaa hyvä. Kiitos mm, puheenjohtaja, että komissiokin sai tilaisuuden kommentoida. Kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Tässä ollaan nyt samalla linjalla tavoitetasossa kanssa sekä komissiossa täällä, täällä parlamentissa. Haluan tässä yhteydessä yhtä seikkaa tietysti painottaa, mikä on äh, linjassa myöskin näiden äh, äskeisten kommenttien kanssa koskien latauspisteiden määrä. Komission ehdotuksessa äh, pyritään vähäpäästöisiin ajoneuvoihin. Silloin ei ole kysymys pelkästään kuitenkaan sähköautoista. Tämä on tär- tärkeä seikka muistaa ja selvintää kevyen, kevyisiin äh, kulkuneuvoihin, autoihin, pakettiautoihin 2025 ja 24 äh, grammaa ovat, ovat tällä hetkellä tehokkaimpia autoja, missä on 2040 nämä suhteet. Ja sitten äh, nämä päästötavoitteet myöskin onnistuvat helpommin. Sitten raskaaseen liikenteeseen eh, siellä on vaihtoehtona eh, sähkö, vety ja maakaasu eh, me esitämme sitten tästä ehdotuksen, kunhan olemme saaneet nämä hiilidioksidistandardit selville. Tässä Eli eh, tämä ehdotus on johdonmukaisempi ajatellen tätä raskasta liikennettä. Mutta ei tässä pelkästään siis kuitenkaan pyritä näihin yleisiin päästörajoihin 2025 mennessä. Ei, ei tämä ole pelkästään siis tuo, sähköautoihin nivoutuva tämä kytkeytyvä tämä tavoite. Tässähän ajatellaan, että silloin voi olla ihan munkinlaista teknologiaa käytettävissä kuin pelkästään sähköautoteknologiaa. Sitten puhuttiin näistä elinkaarista. Se on tietenkin tärkeä asia ottaa ja suhtaudumme siihen vakavasti, kun näitä eri vaihtoehtoja puntaroimme. Mutta mitä johdonmukaisuuteen tulee, johdonmukaisuuteen muun lainsäädännön kanssa, ettei sitten näitä päällekkäisiä toimia turhaan sitten käytettäisiin esimerkiksi mitä laskentoihin tulee, niin katsotaan, että tämä e, ehdotus kytkeytetään ajoneuvohankintasäädöstöön niin ikään kiinteästi ja tietenkin sitten niin rajoituksena, mitä siihenkin tulee kysymykseen. Mutta tällä havaa tämä on ainoa ratkaisumalli, minkä me, me näemme pureutua tähän ajoneuvon puoleen tässä kokonaisratkaisussa. Mitä tulee muuten tähän elinkaaripohdintoihin, pohdintoon ja kommentteihin, joita e-, e-, esitettiin infrastruktuurin saatavuuteen, tässä on tärkeää muistaa, että, että tämä ehdotus on osa isompaa pakettia. Ei, ei tällä ratkaista kaikkia ongelmia tällä ehdotuksella. Meillä on esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineen ehdotus vireillä. Samoin komissiossa valmistellaan myöskin e, ehdotusta akkuteknologian kehittämisestä ja, ja kehitystyöstä yleisesti tämän akkudirektiivihankkeen tiimoilta. Tässä myöskin on, on muistettava nämä ehdotukset äh, eri energianlähteistä äh, kokonaisuutena, mutta tässä on vain kysymys näiden ajoneuvojen hankinnasta. E, eli sillä tavalla minusta meistä päästään paremmin pureutumaan siihen nimenomaiseen kysymykseen. Kiitoksia. Sitten loppusanat äh, Turmes, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos myös teille kollegat hyvin terävistä kommenteista. Niin mitä tulee infrastruktuuriin? Olette oikeassa, herran Kurumbashev, mutta täällä me olemme sektorilla, jossa voimme toimia nopeammin, koska jos nyt teillä on linja-autoja, jotka ovat liikenteessä vain varastolla, täytyy olla tiettyjä latauslaitteita ja on olemassa tällaisia latauspaikkoja strategisissa kohdissa. Tämä infrastruktuuriongelma, joka liittyy osittain siihen, miksi komissio ei halua tehdä täydelleen, täyttää uudelleen tarkastella, mitä tulee tähän olemassa olevan vaihtoehtoisten polttoaineen direktiiviin. Tässä voi edetä nopeammin. Ja minä ehdotankin, että otetaan teidän argumenttinne. Jos kaupunki ostaa sähköbusseja ja saa tätä varten EU-varoja, silloin täytyy olla myöskin niin, että se vast, näitä käytetään myöskin näiden latauskeskuksen rakentamiseen, latauslaitteiden ottamiseen. Ja on tärkeää myöskin että kouluttaa työvoimaa sillä, on paljon mekaanista asiantuntemusta, jota täytyy siirtää tällaiseen sähköiseen asiantuntemukseen, jos halutaan käyttää enemmän sähköisiä ajoneuvoja. Joten tämä on hyvin tärkeää. On hyvin tärkeää, että me paketin, jossa on rahoitus, jossa voi olla kumppanuutta – paikallisten viranomaisten kanssa. Sitä paitsi nämä Tämä johdin kysymys, koska on olemassa eri yhtiöitä, jotka myyvät näitä pantografeja, ja, mutta ohjelmiston ne eivät salli sitä, että muut linja-autot voisivat käyttää näitä näiden yritysten luomia me- mekanismeja, joten on tärkeää, että päästään eteenpäin tässä mutta tässä tapahtuu liikaa suojelua ja minusta se on asia, josta tarvitaan komission toimia. Sitten tämä koko kysymys, joka liittyy tähän elinkaareen. Minusta komission täytyy tehdä hyvin syvällinen analyysi, jotta voidaan katsoa, mitä on saatavissa tässä sähkö, hiilitasapainon osalta 10 vuoden aikana, koska muuten diesellobby syyttää meitä siitä, että sähköautot eivät ole parempia kuin dieselautot. Tämä ei ole totta. Mutta me tarvitsemme kuitenkin vakaita lukuja tämän taakse, ja se on tapa, jolla voidaan toimia. Ja Amazon, eBay ja muut, niiden kautta olemme nähneet sen, että nyt tapahtuu tällaisten pakettiautojen määrän lisääntyminen. On vähemmän kuorma-autoja, enemmän tällaisia pieniä pakettiautoja, mikä johtaa ongelmiin kaupungeissa ilmaston, ilman saastumisen osalta, joten julkisessa hankinnassa, jos keskitytään näihin pakettiautoihin, voidaan edetä nopeammin myöskin hybridi- tai sähköajoneuvojen osalta. Ja sitten vihreät laitteet, koska ongelma on yksi, melu on yksi suuri ongelma kaupungeissa. Ajatelkaapa sitä, että olisi hetki, jonka johtaisi siihen, että olisi riittävän suuri määrä kaupunkeja Euroopassa, jotka seuraavassa infrastruktuurin huoltoyhteydessä vaatisivat, että käytetään vihreää koneistoa näiden toimien toteuttamiseen, mikä vähentäisi huomattavasti melua. Jäl, minusta jälleen kerran julkiset hankinnat ovat jotakin sellaista, millä voidaan todella edistää innovaatioita jos ne toteutetaan hyvällä tavalla. Sitten tietysti on olemassa kaasu ja on olemassa biopolttoaineet. Mutta en oletteko ymmärtäneet täysin Pariisin sopimusta. Pariisi merkitsee sitä, että vuoteen 2050 ei päästöjä. Kuorma-auto, sillä, sitä käytetään 20-25 vuotta. Eli jos sallitaan kaasu käyttö 2030 bussista tai kuorma-autossa, tämä linja, tämä kuorma-auto on vielä liikenteessä vuonna 2050, joten Pariisin myötä meidän pitää ajatella asiaa että loppupäästä, milloin pitää lopettaa jonkin teknologian käyttäminen asteittain, jotta voidaan saada nuo ajoneuvot pois tieltä siinä vaiheessa, kun niiden elikaari päättyy. Mitä yksi argumentti biopolttoaineita huolta puhutaan se, että, että sanotaan, että niitä käytetään esimerkiksi lentokoneisiin, mutta meillä on myös sähköisiä äh, moottoreita. Meillä on Rolls ja muita yrityksiä, jotka tekevät äh, tällaisia moottoreita, jotka perustuvat sähköllä koneisiin, joissa on 6-80 matkustajaa. Ja ainoa vaihtoehto että tällä hetkellä on biopolttoaine, mutta biomassa on rajallisesti olemassa. Olen puhunut tästä Henkelin kanssa ja hän tukee meitä siinä, että mutta tietyssä mielin on olemassa realistinen lähestymistapa biopolttoaineisiin. Biopolttoaineita täytyy tuottaa alueilla, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa. Sähkö ja vesivoima on olemassa autoja, kuorma-autoja, rakennuskoneita ja osittain myös kuorma varten, mutta ei äh, lentokoneita varten. Tämä on myös yksi ongelma, joka täytyisi ratkaista – ja Dan. Jos joku Romaniassa kysyy sinulta, mistä ostaa vihreitä busseja, on olemassa vihreiden bussien foorumi. Se on EUn budjetista tuettu aloite, jossa monet kaupungit tulevat yhteen asiantuntijoiden kanssa määritelläkseen, miten tartutaan tähän asiaan, miten kilpailutetaan tällaisia hankintoja, ja niillä on ensimmäisiä kokemuksia tästä. Me tarvitsemme komissiossa enemmän teknistä apua, sillä hukkaamme aivan liikaa aikaa virheiden tekemiseen, ja linja-autosta tämä tieto, sitä ei vielä yksityisesti ole saatettu eteenpäin. Ja maaseudu, maaseutu, maaseudulla on vaikkapa viisi linja-autoa. Jos otetaan kaksi uutta, silloin on lähes saavutettu 50 prosentin osuus. Tämä on myös syy siihen, miksi vain silloin, kun ostetaan uutta tietyllä tavalla, autetaan asiassa, joten me siis autamme, rohkaisemme ostamaan seuraavaa sukupolvea. Me, me emme pakota myymään aiempia pois tai ostamaan aiempia malleja. Tämä on myös syy siihen, miksi kolmessa tässä kaupungissa, jossa on rikottu ilman e, puhtaussäädöksiä, niin minusta siellä olisi tämä jälkeasennus uusi ohjelma lisäksi näiden uusien hankintojen ohessa, koska uudet hankinnat ovat liian kalliita. Ei voida korvata kaikki autoja miksi Berliinissä. Se on vain liian kallista. Jotkin, joihinkin busseihin täytyy soveltaa jälkiasennuksia, siksi Saksa tekee tätä tällä hetkellä, mutta EU-varoja pitäisi myös käyttää Romaniassa ja Bulgariassa, niin että sielläkin voidaan tehdä jälkiasennuksia busseihin, sillä kuten herra Juncker on oikein todennut, me emme halua tällaista itä-länsi-jakolinjaa. Joskus Itä-Euroopassa ei ole tarpeeksi rahaa kaupunkien tasolla, ja silloin EU-budjetin pitäisi olla avuksi. Kun siis katsomme sitä, että Euroopan pitäisi edetä eteenpäin tässä asiassa, niin se on se, mitä pitäisi tehdä. Kiitos, Herra Tuomas. E, muistuttaisin, että muutoselitysten jättämisen takaraja tähän lausuntoluonnokseen on huhtikuun 30. kello 12. No niin, hyvät naiset ja herrat, meillä on vielä kaksi tärkeää kohtaa, asiakohtaa palaute meneillään olevista energialähteistä. Jose Blanco Lopez on tässä esittelijänä, mutta hän ei ole paikalla ja hän on pyytänyt minua tekemään yhteenvedon tilanteesta tällä hetkellä hyvin nopeasti. Toinen trilogi näistä uusituksista energialaisista pidettiin torstaina maaliskuun 27. päivä. Kansalainsäätäjien kannattavat aika kaukana toisistaan yhä edelleen ja poikkeavia näkemyksiä on monestakin asiasta uusiut, mitä tulee uusiutuvien energialähteiden osiin, osuuteen 27 prosenttia neuvoston kanta edelleenkin. Ja se, tässä energiaministerien kokouksessa Sofiassa viime viikolla ei saavutettu edistystä tällä saralla. Ja niin ikään oli pyrkimystä edistyä Bulgarian puheenjohtajakaudella. Seitsemän teknistä kokousta on pidetty tämän puheenjohtajakauden aikana ja seuraava trilogi on määrä käydä toukokuun seitsemässä tällaisia väliaikaissopimuksia on, alustavia sopimuksia saatu monista aiheista, ja Tran-valiokunta puhuu, keskustelee näistä juuri teknisellä tasolla, ja esittelee korostaa kunnianhimottomuutta neuvoston yleisessä lähestymistavassa koskien uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamista kuljetussektorilla. Esittelee toivoa, että seuraavassa, seuraavissa neuvotteluissa Äh, on 17. Äh, siis ja 27. Äh, siellä vielä kuun lopussa, tämän seitsemännen eden jälkeen tehtäisiin oikeita todellisia kompromissiesityksiä, niin että asiassa edettäisiin. Esittelijä katsoo, ja, että näin voidaan siis kiittää näitä varjoesittelijöitä erinomaisesta ähm, edistyksestä. EPPstä onko Keli paikalla? Turmes, sittenkö hoidatte tämänkin? Hyvä. Siitä vaan. But with uh, great pleasure. So I think... No mieluusti. Blanco on tässä hyvin kuvailut tilannetta. Meillä on parlamentissa selkeä kanta ja vastassamme on neuvosto, joka on kannoissaan liian kaukana meidän kannastamme. Niin kauan kuin neuvosto ei liiku ei tässä neuvotteluissa tapahdu yhtään mitään. Ja tässä olemme pyrkineet ensin käymään läpi helppoja asioita teknisissä kokouksissa ja nyt täytyy sitten katsoa suurempia poliittisia asioita, kuten kunnianhimon tasoa ja sitä kaavaa, jonka kautta tavoitteet jaetaan jäsenvaltioiden kesken, liikennettä, lämmitystä ja niin edelleen. Blanco on toiminut tässä hyvin ja haluan kiittää myös sihteeristä erittäin korkealaatuisesta avusta. Hyvä. Minä olen äh, ECRn varjoesittelijä. Minullakin on muutama äh, kommentti äh, omasta näkökulmastani. Minusta nämä neuvottelut etenevät tähän äärimmäisen hitaasti enkä ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että onnistummeko saamaan koko asiaa maalin edes Bulgarian kauden aikana. Kuten jo kuultiin, eh, Blanco Lopeskin totesi, että eh, hyvin kiistanalaisia kysymyksiä on täysin levällään vielä – jotta saataisiin tähän kuljetussektorille jotain uutta puhtia, puhtia tarvitaan tänne yhdistelmä uusiutuvia polttoaineita. Täällä halutaan esimerkiksi sitten eräiden toimesta poistaa koko tämä biopolttoaine aspekti tästä. Täällä on kyllä minulla tullut tulevaisuus. En minä ymmärrä, mikä pakkomielle tämän, tällä sähköis, tämä sähköistäminen ei ole kuulla. Kyllä tässä biopolttoaineella on ihan selkeä rooli vielä. Minä itse olen aja, koe ajamassa tällaista vetyautoa viikon verran kuun alussa. Hm, e, mutta täytyy todeta, että että vain japanilaisilta on tulossa hyviä tarjouksia tämän tyyppistä ajoneuvoista. No sitten äh, kesä, kesäkuussa 2017 äh, Maailmanpankki äh, julkisti raportin vihreän energian tarvitsemista Äh, erilaisista äh, äh, reiteistä siellä. Esimerkiksi tämä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen muilla, mitä se tulee vaikkapa tuulivoimaloihin ja sähköteknologiaan, olemme edelleenkin riippuvaisia vientitava, vientituotteista kolmansista maista, vaikka litiumbolivasta ja, ja sitten tuolta Kongon tasavallasta jossa on näitä arvometalleja niin ikään tarjolla Sallivanen, äh, joka, joka on Harvard äh, yliopistossa tutkimassa näitä äh, asioita. Minä olen tuottunut hänen tutkimustuloksensa se, että uusi, uudet energialähteet tekevät meistä, tekevät meistä entistä energiariippuvaisempia. On, on hyvä vähän selvitellä syvemmin Esimerkiksi biodiversiteetti on yksi hyvä esimerkki. mitä enemmän on tätä diversiteettiä, sitä vastustuskykyisempi on sekä yhteiskunta että teollisuus kaikille muutoksille. Eli tätä koko aihetta ei pidä kokonaan sitten valjastaa sähköteknologian tarpeisiin. Jos, jos ajatellaan vaikkapa, siis me emme tule kannattamaan sellaisia ehdotuksia, joissa er- esimerkiksi biopolttoaineet kiellettäisiin. Tapasin Olbean energiaministerin valtuuskuntinen tänä aamuna. Erittäin mielenkiintoinen kokoon, palaveri. Siinä puhuttiin esimerkiksi palmuöljyä, joka on tässä varavyöhykkeessä, jos mikä. Yeah esimerkiksi siellä oli entisiä farktaistelijoita sitten integroitu tähän maatalouden palveluiden tuotantoon aika onnistuneesti. Sertifiointiprosessi otettiin esille, se oli erittäin onnistunut, jos ajatellaan kiertotaloutta ja sen tarpeita myöskin pienviljelijät oli niin sitten saatu valmistettua tähän hankkeeseen laajalla rintamalla. Et kun puhutaan näistäkin polttoaineista, pitää muistaa tämä Äh, äh, vaikutukset ja tämä diversifikaatio. Äh, on todellakin tehtävä ero kestävän tuotannon ja sitten tällaisen viidakon tehohakkuisiin perustuvan tuotannon olen aika pettynyt, täytyy sanoa, moneen toimijaan. Olen tavannut Greenpeacein, WWFn, BirdLifein ja mitä niitä onkaan edustajia. Miksi vihreät ja sosiaaliset täällä parlamentissa eivät edes suostu puhumaan tästä asiasta? Toivottavasti kollegoiltani on samanlaista avoimuutta luvassa, kun yritetään saada tällaista äh, jonkinnäköistä käsit- no, monisäikeistä käsittelyä koko tähän asiaan. No nyt sitten tähän, tähän neutraaliin puhe- puheenjohtajan, puheenjohtajan rooliin, onko herra Fidel paikalla? Ei kukaan muu ole täällä paikalla. Haluuko joku muu tässä jotain sanoa herra Turves toki? Niin, minä vain haluan voinut tavata kolumbialainen valtuuskuntaa siksi, että meillä olisi ollut huonoa tahtoa tai tahdon puutetta. Yksi kommentti materiaaleista. On olemassa tietty pullonkaala, mutta siihen on olemassa vastaus. Yksi yhtiö, joka on maailmanjohtaja tuulienergialla, on pystynyt kolmen vuoden ajan innovaatioiden kautta korvaamaan kaikki kriittiset materiaalit tuuliturbineistaan aineilla, jotka eivät ole kriittisiä. Ja lisätietoja tässä sain, kun käsittelin enemmän näitä akkukysymyksiä. Puhutaan paljon koboltista ja Kongosta. Koboltti on kuparin tuotannossa syntyvä sivutuote, joten kaikkialla missä on kuparikaivoksia syntyy myös merkittäviä määriä kobolttia – sivutuotteena, joten jälkikäteen katsottuna kysymys kuuluukin, voimmeko me suunnitella sellaisen politiikan, jossa me avaamme tietyn määrän kaivoksia Euroopassa, se mitä Ruotsissa tällä hetkellä tehdään, ja on tärkeää, että me yhdistämme tämän aloitteisiin, jotka liittyvät kestävään kaivannaisten käyttöön. Ja tässä on työtä käynnissä tällä alueella. Tämä ei ole mikään mustavalkoinen kysymys. Tämä on asia, joka on ongelmallinen. Me voimme käsitellä sitä hyvin, hyvinkin ja minusta meidän pitäisi käsitellä sitä. Kiitos. Sitten Euroopan komissiolta Romarkes ei ole paikalla. Ja sitten vielä tämä toinen. Ja ei, anteeksi. Niin. Tähän eh, eh, idp -hän. Puolustus teollinen kehittämisohjelma. Krostet. Nous soyons si peu nombreux. Eh, Onpa harmillista puheenjohtaja, että kaikki ovat jo lähteneet, mutta kerron tästä silti. Me olemme käyneet kaksi kolmikantaneuvottelua EDIDP e kysymyksessä 15.3. ja 10.4. Ja koska Koreper-kokousta ei ollut vielä ollut, tässä jälkimmäisessä kolmikantaneuvottelussa ei ollut sitten Bulgarialla myöskään mandaattia, emmekä saaneet konkreettisia tuloksia aikaan. Nyt on todella tärkeää saada aikaan pikaista edistystä ja me edelleen viemme eteenpäin parlamentin mandaattia. Minä ja budjettikollega Gonzales Pons ja Afetin Pasku neuvottelemme tässä, mutta parlamentin puolelta kaikki on sujunut varsin hyvin. Tässä on poliittisia kysymyksiä, joita ei vielä ole osittain ratkaistu. Edistystä ei ole ollut. Ja puhuin tästä eilen komission jäsen Kataisen kanssa ja myös tänä aamuna täällä. Tässä on katsottu sitä, miten nykyohjelmista otetaan määrä rahoja. Ja tästä on käyty tiivistä keskustelua sellaisista ohjelmista, jotka eivät ole tukikelpoisia, on tehtävä sopimus. Eli emme lähtisi rahoittamaan kansainvälisesti kiellettyjä tuotteita. Tukikelpoisista tahoista muistutin, että on säänneltävä paremmin sellaisia tahoja, joita kolmannet maat valvovat. Odotamme, että neuvosto tässä hyväksyy parlamentin kannan. Parlamentti on sitä mieltä, että tämä on välttämätöntä. Tässä puhutaan valmistajista, aseiden valmistajista. Tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys. Strategista riippumattomuutta on kunnioitettava. Huomenna on Koreper kokous ja toivottavasti siellä päästään eteenpäin ja myös komission työohjelmassa. Tässä komissio haluaisi käyttää täytäntöönpanosäädöksiä, parlamentti taas toivoi delegoituja säädöksiä. Totta kai meidän täytyy puolustaa tässä parlamentin oikeuksia ja tehdä selväksi neuvotteluissa, minkälaisia hyödykkeiden luokkia pitää ottaa mukaan rahoitettavien piiriin. Jos käytetään delegoituja säädöksiä, voidaan toimia nopeammin. Parlamentti on puoltanut sitä, että kun katsotaan tukikelpoisuuskriteerejä, tässä pitäisi olla kolme yritystä vähintään kolmesta maasta, kun taas neuvosto ja komissio puhuu kahdesta. Olemme puhuneet myös bonusjärjestelmän käytöstä joka voitaisiin sitten kohdentaa sellaiselle hankkeelle, jossa mukana on eniten jäsenvaltioita. Bonuksessa parlamentti on varsin lähellä neuvostoa. Me haluaisimme antaa bonuksia, joiden kautta pk-yritykset tai midcap. cap yritykset voisivat päästä mukaan toimintaan, mutta täytyy katsoa vielä yksityiskohtia ja käytännön järjestelyjä bonuksista. Mutta tässä varmaankin pystymme tekemään yhteistyötä neuvoston kanssa. Eli monet näistä kysymyksistä ovat edelleen avoimia ja ensi viikolla siis järjestetään tulevat seuraavat kolmikantaneuvottelut. Toivoimme, että kolmas toukokuuta olisi saatu jo aikaan lopullinen tulos, mutta näyttää siltä ja pelkään pahoin, että ennen toukokuun loppua tarvitaan vielä lisäneuvotteluja. Meidän pitää saada tämä päätökseen Bulgarian kaudella, jotta tämä saadaan sitten mukaan talousarvioon. EDIDP on tarkoitus saada käyttöön jo tammikuussa 2019. Joten tekemistä riittää edelleen. Mutta toivomme kuitenkin, että neuvosto osaltaan ponnistelee tässä eteenpäin. Parlamentti on asettanut omat tavoitteensa, tuonut esille omat toiveensa. Ja kuten sanoin komission varapuheenjohtaja Kataiselle, neuvotteluissa tarvitaan kaksi osapuolta. Ei voi olla niin, että vain parlamentin täytyy tulla neuvostoa vastaan. Tässä kaikki. Tämä on se, missä hengessä halusin tästä puhua. Toivottavasti tässä saadaan nyt hedelmällinen lopputulos aikaan. Parlamentissa esittelijöitä on siis kolme ja me olemme tässä todella yhtenäisiä kolmessa eri valiokunnassa. Puolustamme parlamentin erityisoikeuksia. Ja vielä lopuksi. Valiokuntien sihteeristöt ovat auttaneet meitä erittäin paljon hyvin arkaluontoisissa asioissa ja meillä on hyvä yhteishenki. Kiitoksia, edustaja Prostet. Tämä sitten välitetään eteenpäin asianmaalaiselle, erityisesti ja Pusekelle ja muulle sihteeristölle. Ja sitten seuraava asia, muut mahdolliset asiat Haluan kertoa teille, että toukokuun 17. päivänä iltapäivänä eh, käydään eh, keskustelu tieteestä ja eh, innovaatiosta maailman, jossa pyritään vahvistamaan yhdeksännen tutkimuksen puiteohjelman sisäistä yh, yh, yhteistyötä, se on STOA ja STS Forum siellä. Sitten komissaari Moiris pitää tässä tilaisuudessa avauspuheenvuoro. Sitten seuraavan kokouksen ajankohta toukokuun 16-17 päivä 9.12.30, ja ja silloin 17. 9. puoli yhteen ja kolmesta iltapäivällä puoli seitsemään. Kiitoksia kaikille. Palaveron päättynyt. Uh. Ruhe, Mr. Buse.